Dear colleagues, we are starting in, in this time. Today is Czech language because this Mr. Roy is not. Hyvää iltapäivää kaikille. Tänään, tänään meillä on myöskin Tsekin tulkkaus. Minä ja herra Roy olemme nimittäin No, Tsekin tasavallasta. Kiitokset ja tervetuloa tähän teollisuusvaliokunnan tutkimuksen ja energia-asioiden valiokunnan kokoukseen. Herra Rojale ei päässyt tänään iltapäivällä tänne paikalle, mutta huomenna hän on jälleen keskuudessamme. Ennen kuin siirrymme tähän teollisuuspolitiikan kuulemistilaisuuteen ja keskusteluun komissaari Hedegaardin kanssa. Meillä on useampia järjestäytymiseen liittymisiä asioita, jotka täytyy käydä läpi vielä. Lähtien liikkeelle tässä nyt muutoksesta esityslistaamme. Eritoten tämä vaikuttaa huomiseen. Huomenna. Huomenna meillä piti olla ensimmäisenä kohtana esityslistallamme keskustelukomissaari Janin kanssa. Mutta hän ei voi saapua vieraksemme huomenna, joten tuo kohta siirretään, tuo kohta siirretään myöhemmäksi ajankohdaksi. Näin ollen ehdotuksena on seuraava. Aloitamme huomenna kohdalla 13 IMKON ö, anteeksi, komin ö, va, lausunnolla ja kohdalla 14 Sasa Wagnerin lausunnolla. Nämä piti ottaa alun perin tuossa äänestyksen jälkeen. Ja sitten äänestyksen jälkeen me jatkamme kohdalla 15, ei Remekin mietinnöllä. Jos mitään lisäehdotuksia muutokseksi ei ole eikä kukaan vastusta näitä muutoksia, niin pidän tätä esityslistaa näin muutettuna hyväksyttynä. Pöytäkirjat kokouksestamme 29-30 syyskuuta, niitä, niistä ei ole esitetty mitään vastalauseita eikä huomautuksia, joten ne on hyväksytty. Tässä olivat nämä organisatoriset asiat ja nyt minulla on suuri ilo ja kunnia antaa puheenvuoro pienimuotoisin kuulemistilaisuuden aluksi, jossa käsitellään Euroopan uutta yhtenäistä teollisuuspolitiikkaa. No puheenvuoron siis Herran Langelle. Hän on vastuussa tästä kuulemistilaisuudesta. Herra Lange, olkaa hyvä. Ja, ja ganz herzlichen Dank. Kiitos paljon, herra puheenjohtaja. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Meillä, me olemme tulleet vaiheeseen, jossa käsitykset uudesta teollisuuspolitiikasta Euroopassa ovat muuttumassa konkreettisemmiksi ja tämä on hyvä asia, koska viime vuosina teollisuuspolitiikka Euroopassa on ollut laiminlyötyä. Ja verrattuna kilpailupoliitikkoihin on syntynyt hait opettaa meille ja samoin myös kunnon kysymys työpaikoista, jotka vaativat osaamista Euroopassa. Ja näin ollen onkin nyt hyvä, että me tässä lähes, uudella lähestymistavalla keskustelemme teollisuuspolitiikasta ja mietimme strategiaa ja ehkä pääsemme yksimielisyyteen siitä. Kilpailupolitiikot ovat, kilpailijat ovat jo toiminnassa. Brasiliassa on teollisuuskehityksen agentuuri perustettu Kiinassa, on korkea teknologia, ohjelmat ja tuotantoon on investoitu paljon ja näin ollen meidän on aika ryhtyä toimiin. Hyvät naiset ja herrat, te olette nähneet mietintöesitykseni ja olen saanut siihen jo kommentteja. Komissio on myöskin julkistanut oman tiedonantonsa ja näin meillä on saatu inputtia tähän uuteen lähestymistapaan. Molemmat lähestymistavat omaavat yhtenäisiä piirteitä ja tämä on hyvä asia missä on kuitenkin eroa myöskin. Lähden tästä yhteisistä piirteistä, integroidusta lähestymistavasta. Komissiossa eri Euroopan politiikan elementit teollisuuspoliittisella alalla on fokusoitu ja me haluamme tässä edis- mennä pidemmälle, emmekä vain Eh, suorittaa lainsäädännön teollisuuspoliittista tarkastamista, vaan myöskin perustaa task forcein tälle alalle. Ja toiseksi integroitu lähestymistapa Euroopan tason ja jäsenvaltioiden kesken on tärkeä. Ja jos halutaan mennä eturintamassa teollisuuspolitiikassa, niin silloin meidän tulee tehdä vahvempaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Ja minusta on aivan oikein, että myöskin asetetaan tavoitteita ja, va- e, ja mietitään vaatimuksia näille tavoitteille. Komission tiedonannossa tämä on vähän piiloteltu sinne loppuun ja minä voisin kuvitella, että tämä voitaisiin selkeämmin ilmaista eli se suunta, mihin haluamme marssia, millä keinoin halutaan tuloksiin päästä ja myöskin tutkia, onko, ovatko toimet tehokkaita. Totta kai teollisuuspolitiikan tulee olla ö, ähm, sijoitettuna järkevään makropoliittiseen kehykseen. Tätä ei ole, tästä ei ole vielä keskusteltu paljon, mutta kun me puhumme kasvu- ja vakausohjelmasta, niin näissä tähän teollisuuspolitiikka liittyy kiintiänä ja sillä on mahdollisuudet vain, jos se on makropoliittisesti kestävällä perustalla. Ja vain silloin toimenpiteet voivat toimia esimerkiksi resurssitehokkuuden suhteen. Tarvitaan myöskin sektoraalista lähestymistapaa johtavista sektoreista ja markkinoista Euroopan teollisuudelle. Nämä ovat lähestymistapoja, joita pitää vielä terävöittää ja parlamentin ja komission lähestymistavat täytyy nivouttaa paremmin yhteen. Se voi onnistua vain, jos voimme kuulla ja kutsua ja kuulla keskustelemaan kanssamme ulkopuolisia asiantuntijoita ja olenkin iloinen, että meillä on nyt täällä nimekkäitä asiantuntijoita tänään antamassa meille panostusta uuden teollisuuspolitiikan luomiseen ja uskon, että tulevaisuudessakin toimitaan näin, ainakin vaadin sitä omassa mietinnössäni, että kumppanuudet pitää kaikille tasoille perustaa ja asianosaiset ovat kaikki yhdessä mukana tässä, eikä tätä vain Brysselistä johdata. Tässä tarvitaan vahvaa kumppanuutta ja Olenkin iloinen, että tänään aloitetaan tämä rakentava kumppanuus, vuoropuhelu uudesta teollisuuspolitiikasta ja kiitän teitä huomiostanne. Olenkin iloinen, että ja koska mehän olemme sanoneet, että Euroopan tason nivouttaminen kansallisten siin tasoihin on äärimmäisen tärkeää. Teollisuuden lähettiläänä meillä on täällä henkilö, joka to, äh, tarkastelee asiaa kansallisvaltion näkökulmasta. Herra Jaakob, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Monsieur le rapporteur. Arvoisa esittelijä, hyvät naiset ja herrat, Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät kollegat haluan esittää vilpittömättä kiitokset siitä, että minut ystävällisesti kutsuttiin tähän kokoukseen, koska olen sitä mieltä, että teollisuuspolitiikan haasteet, joita yhdessä rakennamme, liittyvät Euroopan talouselämän ytimeen, niin kuin tiedätte. Ja tässä valiokunnassa teillä on äärimmäisen tärkeä rooli ja mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Toivon myöskin, että me kaikki Euroopan unionissa pystymme ylittämään ja ohittamaan tämän ensimmäisen askelen, joka tulee esitellyksi Euroopan komission tiedonannossa ja myöskin Euroopan parlamentin mietinnössä, josta äsken juuri saimme kuulla. Nyt eh, ihan lyhyesti vielä ennen kuin eh, siirryn toisen aiheen eh, käsittelyn. Äsken totesitte, että olen teollisuusmaailman edustaja, ikään kuin lähettiläs. Tämä voi vaikuttaa hieman uudolta termiltä ja nyt kerronkin, kuka olen ja, ja miksi minulle tällainen paikka tarjottiin. Itse tulen teollisuuden piiristä jo pari, 40 vuotta olen toiminut teollisuuden piirissä. Johdan ja, johdin ja johdan edelleenkin keskisuuren yhtiön toiminta. Kyseessä on mekaniikka keskittynyt yritys. Oli myöskin Ranskan kansalliskokouksessa jäsenenä ja Britannian aluevaltuuston johtajana. Olen myöskin äh, johtanut äh, <clears throat> yritysmaailman järjestöä ja toiminut tätä kautta eurooppalaisen yritysmaailman kanssa äh, ja myöskin poliitikkojen kanssa yhteistyössä. Minut siis nimitettiin noin kolme kuukautta sitten teollisuuden lähet tilaksi. tämän vuoden alussa ja viime vuoden lopussa Ranskassa päätettiin tällainen virka perustaa ja sekä tasavallan presidentti että teollisuusasiasta vastaava ministeri päättivät minut tähän toimeen nimittää. Mihin sitten itse pyrin työssä? minä pyrin edesauttamaan teollisuustoimintaa ja myöskin äh, painottamaan strategisia linjauksia. Niin kuin tiedätte, Ranskassa teollisuuspolitiikka on kiinnitetty erityishuomiota jo useamman vuoden ajan. Ehkä tiedättekin tästä. Sama näyttää olevan meneillään myöskin Euroopan laajuisesti. Olen varsin tyytyväinen huomata sen. Kansallisen ja eurooppalaisen lähestymistavan linkittäminen ja yhteenhiominen on myöskin yksi keskeisistä tavoitteistani ja myöskin ranskalaisten yksityisten ja muumalaisten yksityisten toimijoiden sekä ranskalaisten ja muiden maiden julkisten toimijoiden yhteenlinkittäminen, joten työsarkaa on paljon. Tänään tarkoituksena ei kuitenkaan ole antaa tyhjentävää selvitystä Ranskan teollisuuspolitiikasta. Sehän veisi varsin paljon aikaa. Otan esiin kolme neljä kohtaa, jotka ovat mielestäni keskeisiä tässä yhteydessä. Ensimmäinen näistä kohdista liittyy eurooppalaisen integroitun teollisuuspolitiikan ja siihen, että siitä on saatava yksi tulevaisuuden Euroopan unionin politiikkojen keskeisistä hankkeista. Meidän on nyt päästävä eteenpäin, saatava aikaiseksi tehokkaita ja konkreettisia toimia. Meillä on seitsemän aloitetta, ja, mutta vaikka nuo aloitteet ja painopisteet on asetettu, niin edelleenkään eurooppalainen yritysmaailma ja teollisuuspolitiikka ei ole riittävän uskottavaa. Miksi meidän siis on saatava aikaiseksi eurooppalainen integroitu teollisuuspolitiikka? Tiedätte varsin hyvin, koska törmämme asiaan joka päivä. Me emme nimittäin voi tyytyä siihen, että maailmanlaajuistumisen ehdot asettavat meihin, meille joka päivä toiminnassamme tiukkoja ehtoja. Euroopan omat säännöt myöskin säätelevät omaa toimintaamme. Meillä on varsin kilpailukykyistä ja poikkeuksellista teollisuuspolitiikkaa, koska kokoamme ikään kuin satevarjoalle useita maita. Kuitenkaan erilaiset kauppapoliittiset säännöt, joita Euroopan komissio on joko kahdenvälisesti tai monenvälisesti neuvotellut, eivät välttämättä ole aina samalla linjalla kuin mitä eurooppalaisen teollisuuden pitäisi olla. Ja sitten yritysympäristö. Se on usein eurooppalainen luonteeltaan ja jopa yhä enemmissä määrin. Se on tärkeä asia, varsinkin jos mietimme ympäristökysymyksiä. Myöskin kilpailusäännöt ja sisämarkkinasäännöt säätelevät toimintaamme. Nämä kaikki kattavat varsin laajasti Euroopan unionin ja niitä on seurattava varsin läheltä, kun puhumme teollisuusyrityksistä. Monille yrityksille nimenomaan eurooppalaiset markkinat ovat ensimmäinen markkina-alue – Ajattelen varsinkin PK-yrityksiä. Nimittäin äh, Euroopan laajuiset markkinat ovat äh, usein suuri haaste yrityksille, jotka pyrkivät ensin toimimaan omassa maassaan, sen jälkeen Eurooppa ja sitten mahdollisesti Euroopan rajojen ulkopuolelle. Monia seikkoja voitaisiin ottaa esiin, mutta erityisesti kilpailusta ja ulkoisesta kilpailusta riippuvaisuus ja vaihtokurssien vaikutukset, nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Yhteinen valuutta antaa meille suuren vastuun harteillemme. Ja kun tarkastelemme tätä vaihtokurssien muutosten valossa, on selvää, että muutaman kuukauden sisällä tilanne voi heittää suorastaan häränpyllyä ja näin ollen kilpailukyky voi vaikka heikentyä. Kyse on 36 miljoonasta työpaikasta, joten tämä on myöskin varsin merkittävä tekijä. Senkin vuoksi meidän on kehitettävä teollisuuspolitiikkaa. Toinen keskeinen viesti, jonka haluaisin täällä tuoda tietoon ja välittää eteenpäin, on se, että olemme varsin tyytyväisiä siitä, että Euroopan komissio on antanut tiedonannon integroidusta teollisuuspolitiikasta. Me pidämme sitä ensimmäisenä askeleena, mutta mielestämme eh, parantamisen varaa myöskin tiedonannon suhteen on vielä olemassa. Meidän olisi vielä eh, vahvistettava ja annettava lisää eh, lihaa luitten ympärille tiedonantoon. Myöskin muut strategiset aloitteet on otettava huomioon. Te puhutte muun muassa innovaatiosta, esittelijä, ja olette varsin oikeassa siinä asiassa. Myöskin sisämarkkinat ja kauppapolitiikka, kilpailukyky, teollisuuden kilpailukyky, nämä kaikki ovat asioita, jotka liittyvät yhteen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me emme voi tyytyä siihen, että pidämme teollisuuspolitiikkaa pelkästään teidän valiokuntanne toimivaltoihin liittyvänä asiana. Ei, me tarvitsemme horisontaalista lähestymistapaa, koska jos haluamme kilpailukykyistä teollisuuspolitiikkaa, emme voi unohtaa keskeisiä sektoreita, jotka ovat toisistaan riippuvaisia ja liittyvät myöskin teollisuuspolitiikkaan. Samoin on suosittava sektorikohtaista tavoitteiden asettamista tässä yhteydessä. Tätä ei korosteta riittävästi Euroopan komission tiedonannossa. Niinpä onkin löydettävä keinot, joiden avulla meillä on mahdollisuus edistää tietyillä sektoreilla teollista tuntemusta – tämänhetkisessä äh, tilanteessa on selvää, että tiedon annosta ei löydy konkreettisia ehdotuksia. Teidän valiokunnassanne on vielä paljon tekemistä, joudutte ponnistelemaan, jotta tähän suuntaan päästäisiin. Emme voi tyytyä siihen, että jäämme sanojen tasolle ja tyydymme tähän ehdotukseen. Tähän tarvitaan lisää materia ympärille muita ehdotuksia mukaan. Jos haluamme olla tehokkaita ja johdonmukaisia, niin näin on toimittava. Sanoin siis, että sektorikohtainen lähestymistapa on riittämätön. Euroopan komissio ehdottaa tiettyjä edistäviä toimenpiteitä tietyillä sektoreilla, mutta mielestäni me tarvitsemme todellista strategista lähestymistapaa ja pohdintaa siitä, mitkä ovat keskeisiä sektoreita, prioriteettisektoreita joita ei voida nähdä pelkästään äh, eteenpäin vievinä äh, tekijöinä, moottoreina. Tämä on tietysti välttämätöntä, mutta siitä huolimatta tarvitsemme myöskin muita osa-alueita, jotta eurooppalainen teollisuuspolitiikka toimisi. Me tarvitsemme äh, kokonaisvaltaista lähestymistapaa myöskin. Ajattelen nyt itse esimerkiksi eh, mekaniikka ja insinööritoiminta Euroopan unionihan on tällä sektorilla edelleenkin maailmanlaajuisesti aivan etunenässä. Emmekä saa unohtaa myöskään tällaisen perinteisen alan kehittämistoimia. Sitten vielä kolmas viesti. Eurooppalaisten integroitujen toimien on edistettävä eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa. Tämähän on kaiken A ja O. Meidän on pyrittävä siihen, että kilpailukykyä teollisuudessa parannetaan luonnollisesti tiettyjä sääntöjä noudattaen. Näistähän puhutaan usein Euroopan parlamentissa, mutta niin kuin sanottu, meidän on edistettävä eurooppalaisen teollisuuden kilpailukykyä ja, ja suosittava sitä. Usein ehdot ovat varsin tiukat markkinoilla. Kilpailu politiikan on oltava valttikortti globalisoituneessa maailmassa. Se ei saa olla missään tapauksessa kielteinen tekijä. Euroopan komission tiedonannosta tekstistä ei löydy tämän suuntaisia suosituksia. Meidän on myöskin otettava huomioon valtion tuet kolmansissa maissa esimerkiksi. Nehän edistävät teollisuustoimintaa, mutta ehdollistavat taas kilpailuasetelmaa meidän suuntaamme. Sitten seuranta ja sisämarkkinoiden syventäminen, jota herra Barnier on ehdottanut, ne ovat toivottavia ja, ja hyviä tietysti sillä ehdolla, etteivät, etteivät ne hankaloita kilpailutilannetta yrityksissä ja teollisuusmaailmassa. Me tarvitsemme erilaisia vaikutusarvioita siitä, ettei kielteisiä vaikutuksia synny. Myöskin ympäristölainsäädäntö, äh, se on tärkeä asia, siihen on kiinnitettävä paljon huomiota, koska se voi nimittäin vaikeuttaa äh, yritysten äh, kilpailukykyä. On siis mietittävä, minkä tyyppistä ympäristölainsäädäntöä tarvitaan. On aika yllättävää, että komission tiedonanto, joka julkaistiin 27.10 ei millään tavoin mainitse hiilivuotokysymystä. Tämä on ikään kuin valtava puute koko tiedonannossa ja, ja tuo aukko pitäisi nyt täyttää. Sitten innovaatio- ja tutkimustoiminta. Kyse on aiheesta, johon liittyen on hiljattain julkaistu myöskin erikoistiedonanto. En siihen sen kummemmin nyt puutu, mutta on selvää, että tuo haaste on myöskin varsin keskeinen tässä yhteydessä. Tutkimukseen ja innovaatio on parinkymmenen vuoden aikana tehty valtavia investointia ja tulokset ovat tuplantuneet, mutta jos vertaamme sitä esimerkiksi Kiinaan, ovat tulokset nelinkertaiset, joten haaste on suuri. Jos ajattelen eurooppalaista patenttimarkkinan luomista. Mielestäni se olisi hyvä asia ja toivon, että se toteutuisi pian. Sitten klusterit, joka on tärkeä seikka puhuttaessa teollisuuspolitiikasta. Se on myöskin mielestämme asia, jota pitäisi käsitellä enemmän kuin ainoastaan mainita tulevaisuuden strategioiden yhteydessä. Ja myöskin yhteistyön ja koordinoinnin merkitys eurooppalaisten klustereiden välillä on tärkeää. Myöskin rahoituksen piirin pääsy pitäisi olla selkeästi painotettuna. Joitakin mahdollisuuksia toimintamalleja on jo olemassa, Euroopan komissio niistä puhuu, mutta Ranska erityisesti toivoisi eurooppalaisen rahoitus riskipääoma rahoituksen perustamista, koska No sehän on tietysti itsestään selvästi äh, riskialttein rahoitustapa, mutta kuitenkin äh, paras äh, vaihtoehto investointipääomille. Ja sitten vielä viimeinen seikka, kaikkien huomioon ottaminen teollisuuspolitiikassa ja eurooppalaisessa teollisuuspolitiikassa on välttämätöntä. Siis vastavuoroisuuden periaate on tärkeä. Eri, tässä yhteydessä kasvustrategia ei esitellä riittävän selkeästi ja sama koskee myöskin jäsenmaiden selvitystä kasvusta joitakin syrjiviä tapauksia mainitaan ja tiedetään varsin hyvin, että Euroopan komissiokin on puuttunut peliin ja maininnut näitä. Mutta kun tällaisia tilanteita syntyy ja, ja niitä tunnistetaan, on ryhdyttävä todellisiin toimiin, konkreettisiin toimenpiteisiin. Tällä hetkellä ei välttämättä aina niin tapahdu. Vaikka ehdotuksia on, niin ne tuskin ovat vielä tässä muodossa kovinkaan operationaalisia. Joten meidän on ö, mietittävä tätä asiaa nimenomaan eurooppalaisen lähestymistavan kannalta ja, ja vastuu, yhteisen vastuun kannalta. Kaiken kaikkiaan Nämä ehdotukset olisi syytä ottaa lukuun, kun Euroopan unionin strategisia haasteita määritellään ennen kuin lähdetään luomaan kauppakumppanuushankkeita. On selvää, että tilanteet ovat muuttuneet, suhteessa siihen, mikä tilanne vallitsi kymmenen vuotta sitten. Te tiedätte tämän varsin hyvin. Nimittäin kauppakumppaneiden tilanteet ovat kehittyneet ja siksi meidän onkin otettava huomioon uusi muuttunut yleismaailmallinen tilanne ja se, e, että olisi syytä myöskin tietää, mitä me itse haluamme. Me haluamme olla tehokkaita ja, ja miettiä miten tähän pääsemme. Meidän on painotettava myöskin viestintää eri yritysten välillä ja niin ikään meidän on pystyttävä pääsemään tavoitteeseen helpommin, varsinkin silloin, kun se on selvästi perusteltua. Arvoisat naiset ja herrat, tässä muutamin sanoin se, mitä itse halusin tuoda esiin nimenomaan Ranskan edustajana – Voitte luottaa minuun, koska itsekin haluan edetä teollisuusmaailman edustajana kohti integroidumpaa ja parempaa teollisuuspolitiikkaa. Ganz herzlichen Dank. Ähm, Kiitos paljon. Vaatimukset ja ehdotukset, niitä voidaan vielä vähän terävöittää ja varmasti me keskustelemme niiden toimenpanosta, mutta kiitos tuosta tuen tarjoamisesta. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron seuraavalle asiantuntijalle uudesta jäsenvaltiosta ja hän on PK-yrityksessä toimiva edustaja. Olen iloinen, että Äh, herra Manuli Romaniasta on tullut paikalle ja hän, äh, hänellä on nyt puheenvuoro. Olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet. Minulle on suuri ilo ja kunnia voida osallistua tähän keskusteluun. Uskoisin, että hyvin monet henkilöt täällä kysyvät, miksi minä olen täällä. No, aloitan sanomalla, että olen eurooppalainen, romanialainen, ammatiltani insinööri, henkilö, joka aikoinaan yritti rakentaa myös sosialismia. Nohtilainenhan muuttui ja nyt olen vastuussa ö, omasta yrityksestäni. Niin yritin tässä nyt ö, yritin esittää teille tällaisen kalvoesityksen, mutta minulle on sanottu, että te olette jo saaneetkin tämän paperiversion. Haluaisin tässä keskittyä muutamaan seikkaan. Nyt ensinnäkin meidän täytyy olla selvillä siitä, että todellisuus – on riippuvainen tietynlaisesta mallista. Jotkut puhuvat tieteellisestä determinismista ja meidän täytyy olla selvillä siitä, että mitään ihmeitä ei ole olemassa. Tämän lisäksi puhun teille vielä myös erittäin tunnetusta käsitteestä vapaa tahto, free will. Tulen myös viittamaan erittäin nimittäin kuuluisan arkkitehtiin Santiago Calatravan. Kenties kysytty, minkä vuoksi puhun hänestä. No, sen vuoksi. Eilen vierailin Liehassa ja olin hyvin yllättynyt eräästä seikasta, joka mielestäni on varsin symbolinen. Eli kysymys on tässä juna-asemasta. Juna-asema on rakennettu metallirakenteilla ja sen designi on hyvin ainutlaatuinen ja se ikään kuin viittaa teollisuuteen. Olen täällä kertomassa teille, että minä tuen eurooppalaista teollisuutta ja minun mielestäni meidän täytyy tehdä kaikkemme sen kehittämiseksi. Tietysti elämme nyt aikoja, jotka ovat hyvin erityislaatuisia. Meidän täytyy tehdä valintoja. Meidän täytyy valita se tie, jonka, jolle lähdemme. Me tulemme purjehtimaan muihin maailman osiinkin, niin kuin olemme menneisyydessäkin tehneet. Vai mitä tässä nyt oikeastaan pitäisi tehdä? Itse asiassa tulen puhumaan siitä, mitä täällä Euroopassa tulee tapahtumaan, kun me Kiinassa tai Intiassa tuotamme tavaroita Euroopan työttömille. Millä tavalla nyt voidaan oikein tämä eurooppalaisen työttömyyden paradoksi ratkaista? Joku sanoi joskus, että kissan värillä ei ole mitään väliä, kunhan kissa pystyy vielä hiiriä tappamaan. Huono asia tässä nyt on se, että joskus me puhumme liikaa kissan väristä ymmärtämättä sitä, että kissan täytyykin syödä hiiriä. Täällä salissa on varmaan sellaisia henkilöitä, jotka, eh, niin kuin minä historian onnettomuuden vuoksi olimme, olemme olleet todistamassa pakkoteollistamista. Ja tämän kalvoesityksen kautta minä puhun pakkoteollistamisesta ja toisaalta sitten teollisuudesta, joka perustuu palveluihin. Kuten sanoinkin, tässä tapahtui tällainen historiallinen onnettomuus ja tämän vuoksi minä osallistuin monien vuosien ajan suunnitelmatalouteen. 20-30 vuoden ajan yritettiin hyvin vahvaa pakoteollistamista ja kaikki tämä toteutettiin suurien virheiden kerran. Ja jotkut näistä virheistä tulevat esille tässä esityksestä, jota valitettavasti emme täällä voi nähdä. Mutta haluaisin sanoa, että nämä virheet, joita tapahtuu joissakin Euroopan kolkissa, ne täytyy ottaa huomioon jälleen, kun määritellään uutta teollista strategiaa. Puhutaan tässä nyt esimerkiksi taloustilanteen kontrollin menettämisestä. Ministeri puhuikin täällä hieman tästä. Tämän kontrollin menetys saattaa johtaa sellaiseen järjestelmään, jonka me, joka meille kaikille tuli erittäin tutuksi aikanaan. Eli tällaisen vaihtotalouteen, kun menetetään suvereniteetti. Me puhumme tässä viisivuotissuunnitelmista. No, millä tavalla voidaan koko tämä suunnitelma tehdä ja saada eri alueiden välille hyvä viestintä ja jotta voidaan myös saada kaikki mahdollinen tarvittava tieto, eikä väärää virheellistä tietoa. Vuonna 1989 oli todellakin historiallinen hetki. Silloin asian tila muuttui aivan täyden, täydellisesti. Silloin alkoi teollisuuden purkaminen. Yritettiin purkaa, romottaa koko teollisuus ja siirtyä suunnitelmataloudesta markkinatalouteen, mutta ei kuitenkaan silloin määritelty oikein hyvin, mitä markkinataloudella tarkoitetaan. Ja tässäkin nähdään ne virheet, ne vaarat, joita meillä matkan varrella on ollut edessämme. Tietystikin kaikki tämä on osa prosessia. Mitä tässä nyt tapahtuu? ulkomaankauppa vähenee, tuotanto vähenee, palvelut, palvelujen määrä vähenee ja samoin kauppa pääsee jää miinuksen puolelle. Me emme ole kyllä millään tavalla kiinnostuneita tämän tyyppisestä mallista. Minun no, täytyy todeta, että tietyllä Euroopan alueella tämä johti aivan totaaliseen kaaukseen. Liikkeelle lähdettiin pääoman kasaamisajatuksesta ja minähän olin todistajana tämän aivan ainutlaatuisen pääoman tuotantoprosessin toteuttamisessa. pääoma kumuloitiin ja sen kumuloituminen jatkuu edelleen, mutta tämä tapahtuu virheelliseltä pohjalta. Nämä ovat asioita, jotka meidän täytyy pitää mielessämme, kun suunnittelemme Euroopan teollista strategiaa. Haluaisin myös todeta, että Brysselissä on tiettyä byrokratian kiertoa. Suunnittelu ei ole oikein hyvää ja asiantuntijat ovat niitä, jotka valvovat kaikkea. Sitten meillä on muutamia kysymyksiä, joihin meidän täytyy löytää vastauksia ja yritän omassa esityksessäni myös näitä vastauksia esittää. Yksi mielenkiintoisimmista ajatuksista on se, mitä tehdään tekijän oikeuskysymyksillä. Millä tavalla voidaan suojella innovaatiota, joka on Euroopassa, Euroopan ytimessä? Millaista teollisuuspolitiikkaa meillä voi olla, jotta me voisimme välttää niitä virheitä, joita osa Euroopasta ö, toteutti? Mitkä resurssit ovat ö, tehokkaita taloudellista näkökulmasta? Meidän täytyy miettiä tässä resurssitaistelua myös. Millä tavalla voidaan varmistaa se, että teollisuus voi olla ympäristöystävällistä ja minkälaista turvallisuuden tasoa tarvitaan? Analyysissä yritin löytää tällaisen kaavion, jossa voidaan nähdä menestyselementit, jotka voivat johtaa meidät hyvään teollistumiseen. Toisaalta minulla on tässä myös nämä epäonnistumisen johtavat elementit. Tämä pätee erityisesti tietylle Euroopan alueelle. Tästä myönteistä puolesta seuraavaa. Meidän täytyy yrittää miettiä julkista teollisuuspolitiikkaa ja kun sitä tehdään, meidän täytyy edistää myös kansallisia elementtejä. Meillä täytyy olla erittäin hyvä kansallisen tason hallinto, teollisuuden hallinto ja joku täällä alussa minut esitteli ammattiyhdistysliikkeen edustajana. Tämä nyt oli kuitenkin virhe. Minä edustan täällä Romanian työnantajia, romanialaista työnantajajärjestöä. No, meidän yhteiskuntiemme täytyy kuitenkin perustua vuoropuheluun, ja menestyksekäs teollisuuspolitiikka voidaan saavuttaa vain työmarkkinaosapuolten välisellä vuoropuhelua ja tämän tyyppisten tapaamisten kautta, jossa me voimme jakaa hyviä kokemuksiamme. Yksi hyvin tähdellinen seikka täällä Euroopassa ja meidän teollisuuspolitiikkamme pohja on se, että meidän täytyy olla paljon yrittäjää henkisempiä. henkisempiä. Me tarvitsemme enemmän yrityksiä. Pieni vertailu tässä Romanian tilanteeseen. Mitä tarkoittaa se, että pitäisi olla enemmän yrittäjyyttä? Kaikki nämä elementit ovat täällä mukana tässä materiaalissa ja haluaisin kiittääkin esittelijää ja kaikkia niitä, jotka ovat mukana työstämässä tätä uutta teollisuuspolitiikkaa. Itse puollan vahvaa teollisuutta, vahvaa teollisuuspolitiikkaa Euroopan tasolla. Sellaista politiikkaa, jossa otetaan myös huomioon ne virheet, joita menneisyydessä on tehty. Meidän ei pidä unohtaa sitä, että meidän teollisuutemme on ollut menestyksekäs ja menestyksekkään teollisuuspolitiikan kautta me saamme aikaiseksi myös kilpailukykyisiä palveluja. Kiitos. Kiitos paljon. Tässä kuultiin uudes jäsenmaan eh, näkökulmasta asioita, eh, miten asiat voidaan eh, hyvin järjestää. Ja meillä varmasti on tilaisuus tästäkin keskustella jatkossa. Kolmantena toivotan tervetulleeksi Rainer Grieshammerin. Hän on saksalainen ja ökoinstituutin johtaja. Se on kaikkein mainekkain ympäristöinstituutti Euroopassa ja se on hiljattain saanut vuosiensa työstä tunnustusta ja se varmaan antaa meille inputtia tähän keskusteluun. Kiitos tuosta johdannosta, herra puheenjohtaja, hyvät edustajat arvoisat kollegat. Tämä uusi tiedonanto on mielenkiintoinen. Siinä on paljon mielenkiintoisia yksittäiselementtejä ja se korostaa eri politiikan alojen integraatiota. Ja täällä on pyydetty minua keskittymään kommentteihin ja jatkokeskustelutarpeeseeni. Tässä kysymys, miksi se, miksi se nimi on tuo eikä Sustainable Industrial Policy, eli tämä on tämä vanha konflikti tai oletettu konflikti kilpailun ja kestävän kehityksen kesken. Ja minä kysynkin, missä nämä konfliktit esiintyvät ja, ja tästä paperista puuttuu ja sen toimeenpanosta puuttuu selkeä analyysi siitä, missä uskotaan, että kilpailukyky ja kestävä kehitys ovat toisiaan vastaan ja tämä tulisi nimittää ja osoittaa ja näyttää, missä teollisuuspolitiikka, millä teollisuuspolitiikan aloilla – menneisyydessä ei ole ollut kestä, ole ollut, toimittu kestävästi ja missä teollisuuspolitiikan voittajat ja häviävät ovat. Tätä kysymystä ei saa sekoittaa kysymykseen perinteisten ja uusien teollisuuden alojen kesken. Totta kai perinteinen teollisuus säilyttää asemansa monilla aloilla jopa muuttumattomana ja toisilla aloilla se muuttaa muotojaan, mutta on tärkeää, että korostaa sitä, missä on teollisuuden häviäjiä ja, ja mis, miltä näyttävät ää, ää, näiden teollisuuden alojen siirtymävaiheen toiminnot. Ja olisikin toivottavaa, jos tavoitteet muotoiltaisiin selkeämmin ja myöskin seurantaa liitettäisiin alusta saakka. Tämä Task Forcein asettaminen, joka, joka tukisi ja edistäisi tarkkailua ja seurantaa, on minusta erinomainen idea. Komission paperissa on hyvin erilaisia näkökohtia tuotu esille ja hyvin otettu esille, mutta siitä meidän kannaltamme puuttuu kuvaus kokonaisjärjestelmästä eri yksittäisten puite, puitteiden ähm, vaikutukset, yhteisvaikutukset, jotta teollisuuspolitiikka voi olla menestyksekästä. Te näette tuolla takanani tämän näytön, jossa nämä PowerPointit on. Se on hyvä teknologia, mutta useimmat äh, tuolla takana salissa eivät pysty sitä seuraamaan, koska kuvaruutu on liian pieni ja tämä on hyvin tyypillinen esimerkki siitä, miten teknologiaa tuodaan, otetaan käyttöön, mutta siinä ei oteta huomioon ratkaisevia reunaehtoja ja hyvä teollisuuspolitiikka vaatii oikeat valtiolliset raamit, mutta se vaatii myös joukon lisäelementtejä, jotka tuovat innovaatioita ja tukevat niitä. Teollisuuspolitiikka pitää ymmärtää järjestelmäinnovaationa, jossa eri tekijät e, tämä johtoajatus, markkinaolosuhteet, puitteet, infrastruktuurikehitys, teknologia ja tuotteiden kehitys ja myös tietoisuus ja käyttäytyminen, kuluttajien käyttäytyminen on otettava huomioon. Ja tässä palaan takaisinpäin. Tärkeää on se, että valtiollinen ja EUn teollisuuspolitiikka tarvitsee selkeää strategiaa ja keskipitkän tähtäimen tavoitteita ja pitkän tähtäimen tavoitteita vuoteen 2050. Haluan myöskin korostaa sitä, että eri tasoilla täytyy tapahtua kehitystä. Makro-taso e, mm, on tässä tuotu esille, se on tässä paperissa hyvin tuotu esille ja sitten myöskin toimialat täytyy tuoda esille ja se on tässä paperissa vain hyvin, hyvin eh, eh, heikosti esitelty. Se ehkä tulee sitten jatkopapereissa olemaan, mutta tässä täytyy myöskin vaatimukset eri toimialoille ehm, osoittaa selvästi ja sektorit ylittävää lähestymistapaa tulee niin ikään korostaa, mitä tässä paperissa ei ole hyvin tuotu esille. Ja lisäksi kuluttajia ei tule unohtaa. puiteehdoista haluaisin antaa teille esimerkin. Me juuri Saksassa olemme erässä pienessä yliopistokaupungissa Marborissa käyneet kiinnostavaa keskustelua, koska siellä kaupungin johto on päättänyt uudesta rakennuksesta, johon tulee aurinko kennojärjestelmä ja kaupungissa syntyi keskustelu kova keskustelu siitä, että koska monet asiantuntijat tietävät, että on helpointa ja halvinta edistää ekologiaa tällä tavalla, mutta silti käytiin keskustelua siitä, että kysymys olisi ekodiktatuurista kuin tämmöistä. Ja minä sanon, että tämä ei ole mitään ekodiktatuuria, vaan tämä on teollisuuspolitiikkaa, koska on järjestävää, tämä on järkevää kokonaisuuden kannalta, teollisuuden kannalta, pk-yrityksille ja myös kuluttajille. Ja tämmöiset puiteehdot, ne, ne, ne tulee ottaa keskustelun kohteeksi. Ja toisessa osassa aion tuoda muutamia näkökohtia esille, jotka olen järjestänyt eri tasojen mukaan, eh, innovaatiotasojen mukaan. Me olemme jo kahdesti puhuneet siitä, että tavoitteet täytyy eh, vuoteen 2020 eh, määritellä tarkasti ja myöskin pitemmällä tähtäimellä, eikä pelkästään tavoitteet. Ja tässä on ero suunnitelmatalouteen, että näitä keinoja, joilla siihen päästään, niitä ei määritellä, vaan mm, keinoista voidaan, keinoja voidaan aina tarkastella uudelleen ja, ja muuttaa ajan mittaan. Olemme olleet hyvin hämmästyneitä siitä, että tämä paperi ei ollenkaan tuo esille kysyntäpuolta, koska teollisuuspolitiikkahan ei ole pelkkää tarjontaa, vaan siihen liittyy myös kysyntäpuoli. Ja erityisesti haluan korostaa valtiollisten hankintojen osuutta. Sitä ei ole ollenkaan pohdittu tässä, se, se ei tule ollenkaan esille ja on ehkä ajateltu, ettei sillä ole mitään tekemistä teollisuuden kanssa mutta valtiollinen hankintahan vaikuttaa huomattavasti markkinoihin ja kysyntään ja sen unohtaminen suurilla kotimarkkinoilla, kuten EU:ssa, on, on täysin väärin, väärä valinta. Valtiollisista puitteista haluan korostaa sen, että tulisi ennen kaikkea kehittyä keskittyä sellaiseen, joka luo nopeasti markkinoita. Teollisuuspolitiikka ja uudet teknologiat ovat silloin menestyksekkäitä, kun niitä pystytään kotimarkkinoilla ensin testaamaan ja jollei e-, eikä silloin menestytä, jos vain tehdään töitä vieraiden markkinoiden eteen. Sitten kolmas kohta, niin Teknologioissa tarvitaan selkeitä tavoitteita. Olen vähän pettynyt siitä, että paperissa avainteknologiat mainitaan, mutta oikeasti ympäristöteknologiat tulevat vain sivulauseessa esille. Sitten toinen kohta vielä tässä yhteydessä on se, että, ja se on erittäin tärkeä, teollisuuspolitiikan menestykselle on se, että ei time to market, sitä ei pelkästään lyhennetä. Tämähän on ollut perinteikäs syytös eurooppalaista teollisuutta kohtaan, että patenteissa oltiin hyviä, mutta että markkinakypsyyden saavuttaminen Eh, vei kauan aikaa ja japanilaiset pääsivät siinä ohi, mutta nyt kymmenen vuoden ajan on ollut paljon, ihan toisenlainen, paljon vakavampi ongelma esillä. Uudet teknologia, eh, tuotteet eivät saavuta kuluttajia, te, energiatehokkaita tuotteita ei, eivät asiakkaat osta. Ja tämä on tietysti melkoinen este teollisuudelle kehittää näitä, jos niitä ei kysytä. Ja tässä täytyy löytää uusia keinoja. Ja tämä viekin minut seuraavaan kohtaan, nimittäin kun myy, halutaan myydä uusia tuotteita ja kestäviä tuotteita, niin silloin täytyy paljon enemmän panna painoa kestävän kehityksen kampanjoille näiden tuotteiden eteen, eikä näin, että hyvin pienillä budjeteilla, yksittäisillä kansallisilla kampanjoilla yritetään myydä, vaan tarvitaan eurooppalaisia kampanjoita ja suurempia budjetteja eurooppalaisten tuotteiden markkinointiin. Sitten vielä yksi asia päätteeksi ja tämä koskee infrastruktuureja, kun suunnitellut kehitykset seuraavien parinkymmenen vuoden aikana ovat tähtäimessä, niin silloin tarvitaan uudenlaista energiantuotantoa, uusia autoja, uusia infrastruktuureja, esimerkiksi sähköautoja ja ja koko rakennuskannan uudelleen suuntaaminen on tarpeen ja nämä ovat nyt alkamassa ja hyvin monissa maissa on voimakkaita protesteja infrastruktuurimuutoksia vastaan. Protesteja, jotka jarruttavat vuosia tai vuosikymmeniä näitä kehityksiä, ja jollei Euroopan unionin onnistu löytää uutta lähestymistapaa, eh, ettei tämmöistä enää tapahdu, niin silloin Euroopan teollisuuspolitiikalla on huonot näkymät, ja on tärkeää korostaa sitä, että nämä eivät ole perinteiset ekoaktivistit tässä, vaan kun katsotte, ketkä ovat nyt liikkeellä tällaisissa kansalaisaloiteliikkeissä voimaloita vastaan tai, tai raiteiden, rautatieraiteiden rakentamista vastaan, niin ne ovat entisiä yrittäjiä, tähtiasianajajia ja mainostoimistojen johtajia. Ja he, tässä täytyy varoa todellakin eh, sitä, että kun on te olette suunnitelleet, että eurooppalainen rautatielinja rakennetaan ja espanjalaiset ovat tämän tunnelin jo saaneet ja Reinin reitti tässä viivästyy vuosia, koska on selvää, että tavaraliikenne lisääntyy rautateilla satoja prosentteja lähivuosina ja näin on, näihin asioihin on tärkeää kiinnittää huomiota. Kiitos auch die klare Ansage, dass Industriepolitik Kiitos paljon. Tässä tuli selkeästi esille se, että teollisuuspolitiikka elää väestön hyväksynnästä ja siihen tulee kiinnittää huomiota. Nämä kaksi viimeistä esitystä tulevat työmarkkinaosapuolilta, eli niiltä tahoilta, jotka teollisuuspolitiikkaa toteuttavat AY-liikkeestä eh, ja työnantajien puolelta. Olen iloinen, että Judith Kirton Darling e Euroopan metalliliitosta on paikalla. Hän selvittää suurimman AY-järjestön eh, Euroopan suurimman eh, järjestön, AY-järjestön kannalta teollisuuspolitiikkaa. Olkaa hyvä. Kiitoksia ja hyvää iltapäivää teille kaikille. Ensinnäkin haluaisin kiittää valiokuntaa kutsusta Euroopan metalliliitolle tulla keskustelemaan täällä Euroopan integroidusta tulevaisuuden teollisuuspolitiikasta ja niin valiokunnan mietinnöstä kuin komission tiedonannostakin. Tämä kuulemistilaisuus järjestetään oikein hyvän aikaan ja olemme iloisia kutsusta. Ensinnäkin haluaisin todeta, että en pelkästään EMFn e nimissä, vaan myös viime viikkoina meillä on ollut teollisuuden federaation, kemian teollisuuden ja kaivu, kaivosteollisuuden, samoin kuin tekstiili- ja nahkasektorin kanssa paljon keskustelua teollisuuspolitiikasta ja tästä tiedonannosta. Ennen tiedonannon julkistamista me loimme teollisuuden työntekijöiden näkemyksen Euroopan teollisuuspolitiikasta ja sen agendasta. Ensinnäkin perustavanlaatuinen kysymys on seuraava. Euroopan täytyy tietyllä kunnianhimolla suhtautua teollisuuspohjansa ylläpitämiseen ja sen kehittämiseen. Talouskriisi on osoittanut, miten tärkeä teollisuusverkoston merkitys on, ja se on myös osoittanut, miten väärä ajatus on se, että Eurooppa vaan talousmalli voisi perustua pelkästään siirtymään kohti palvelujen tuottamista. Sen täytyy myös perustua teollisuuteen. Tähän mennessä me olemme nähneet kuulleet retoriikkaa, mutta me olemme innolla odottaneet myös näitä konkreettisia ehdotuksia, jotka löytyvät sitten retoriikan takaa. Euroopan teollisuuspolitiikalla on yritetty ennalta nähdä ja hallinnoida niitä muutoksia eurooppalaisessa taloudessa, jonka pitäisi mennä energiatehokkuuteen, kestävämpään talouteen. Mutta tämä, tätä muutosta täytyy sosiaalisesti hyväksyttävällä ja vastuullisella tavalla myös hallinnoida. Ja tämä tulee vaatimaan myös asianmukaisia rahoitus- ja sääntelyvälineitä. Ei tätä voida jättää pelkästään markkinoiden varaan. Tämä täytyy perustua selviin in, investointipoli, selvän investointipolitiikkaan myöskin. Tältä pohjalta lähtien EMF on hyvin tyytyväinen komission uuteen tiedonantoon. Olemme iloisia myös Bern Langen mietintö, mietinnöstä. Siinä on paljon hyviä ehdotuksia, joita me olemme puoltaneet jo hyvin pitkään, taistelleet niiden puolesta. Olemme sitä mieltä, että on erittäin tähdellistä, että Eurooppa ei pelkästään kehitä vahvaa tuotantopohjaa, vaan sillä täytyy olla todellinen teollisuusverkosto, jonka lopullisena tavoitteena on taata hyvänlaatuiset työn, työpaikat, antaa pitkäaikaiset työllisyysmahdolliset eurooppalaisille työntekijöille ja luoda lisäarvoa Euroopan taloudelle. Meidän kannaltamme mielenkiintoista myös on, ja tämä oli hyvin myönteinen asia niin tiedonannossa kuin mietinnössäkin. Eli ajatus siitä, että tuotanto on osa näitä ratkaisuja, joita vaaditaan sosiaalisen kehityksen haasteiden ratkaisemiseksi. Ajatellaan, ajatellaan nyt vaikka väestön kehi, kehittymistä, ikääntymistä ja niin edelleen. Olemme iloisia tästä olemassa olevan politiikan prosessin jatkumosta ajatellen niin horisontaalista kuin sektoriaalistakin agendaa. Eritoten olemme iloisia siitä, että kehitetään ja pannaan täytäntöön erityisiä sektoriaalisia to- toimintasuunnitelmia jotka ovat tärkeitä, kun ajatellaan eurooppalaista päätöksentekoagendaa usean vuoden ajan EMF on saanut paljon kokemusta teollisuuspolitiikan foorumilta. Ajatellaan nyt laivan rakennusteollisuutta, CARS 21 ja teknologiafoorumeita, kuten e- Euroopan terästeknologia foorumia ja me pidämme näitä erittäin positiivisina konkreettisena politiikan aloina, jota täytyy lisäkehittää Olemme myös iloisia siitä, että niin tiedonannossa kuin mietinnössäkin on tunnustettu se, että täytyy ottaa huomioon koko Euroopan teollisuus, teollisuus. Kaikki teollisuuden alat täytyy olla tässä mukana. Ja meidän näkökulmastamme katsottuna tässä katsotaan tällaista ö, tuotantosektori kohtaa. Integroitu teollisuuspolitiikka on todellakin hyvin tervetullutta ja tässä yhdennetyssä, tämän yhdennetyn teollisuuspolitiikan pitäisi johtaa myös kunnianhimoisiin investointisuunnitelmiin. On mielenkiintoista kuulla, mitä komission pääosasto sanoo tästä asiasta. Mitä tulee sitten Bert Langen ehdotukseen, e, eli tähän työryhmään, pysyvään työryhmään, joka käsittelee integroitua teollisuuden politiikkaa ja e, ottaa, sen, ottaa siihen integroidumman ja johdonmukaisemman lähestymistavan. Tämä on hyvä asia. No, tässä nyt oli kaikki ne asiat, joista, joita me pidämme myönteisinä, mutta tietysti meillä on tiettyjä vaatimuksiakin, jotka ovat meidän mielestämme liittyvät asioihin, jotka ovat heikkouksina tässä näissä asiakirjoissa. Ensimmäinen, johon hyvin lyhykäisesti on vain viitattu, on se, että teollisuuspolitiikan täytyy olla yhteydessä makrotalouspolitiikkaan. Kun puhutaan Euroopan tasolla teollisuudesta, kunnenhimoista teollisuudesta, mutta samalla puhutaan tiukasta vyönkiristyspolitiikasta kansallisella tasolla. Tämä on ristiriitaista. Meillä täytyy olla johdonmukainen agenda ja meidän täytyy integroida tämä keskustelu Tämä tarkoittaa sitä, ja olemme iloisia siitä, että joitakin uusia rahoitusehdotuksia on mukana komission annossa. Ajatellaan nyt vaikka euroobligaatioiden luomista teollisuuteen, investointiin ja niin edelleen. Mutta vyönkiristystoimet tulevat varmastikin vesittämään monia näistä investointimenettelyistä. Ja tämä on meille suuri huoli. Me tarvitsemme selvempää investointistrategiaa ja loppujen lopuksi ei pelkästään EMFn nimi, ö, näkökulmasta, vaan yleensäkin eurooppalaisten teollisuuden työnantajien työntekijöiden näkökulmasta täytyy olla tämä eurooppalainen transaktiovero, joka loisi ikään kuin pohjan rahoitukselle, jolla saadaan Euroopan talous- ja teollisuuspolitiikasta kestävämpi. Tässä oli tämä laaja kuva Meillä on kunnianhimo versus äh, vyönkiristyspolitiikka, mutta investointikysymys on tässä tämä keskeinen villakoiran ydin. Kenties heikoin linkki tässä ehdotuksessa, ja tässä on muutamia viittauksia äh, Langen mietinnössäkin tähän olemme iloisia näistä viitauksista. Ajatellaan teollisuuspolitiikkaa eurooppalaisella ja kansallisella tasolla. Se ei pysty peru, pärjäämään ilman vahvaa sosiaalista Eurooppaa, ilman vahvaa työntekijöiden osallistumista kaikkiin prosessin vaiheisiin. Komission agendasta, aivan kuten täällä jo todettiinkin, siinä on mukana kilpailukyky ja kestävyys, mutta meidän täytyy muistaa, että kestävä kestävällä kehityksellä on kolme pilaria, ympäristö, talous, mutta myös sosiaalinen pilari. Ja tämä on meidän näkemyksemme mukaan Euroopan teollisuuspolitiikan agendassa suuri heikkous. Kovin usein liikaa keskitytään kilpailukykyyn, e, eikä niinkään keskitytä työolosuhteisiin. Eurooppalaisen kilpailukyvyn täytyy perustua innovaation, teollisuusinvestointiin ja sosiaalisen ja ympäristön laatuun, eikä pitäisi missään tapauksessa heikentää työn työolosuhteita, ostovoimaa, eikä missään tapauksessa kotimaista kysyntää, koska kotimainen kysyntä on yksi perustavanlaatuisista heikkouksista tämänhetkisessä politiikassa, jota Euroopan tasolla tähän mennessä on kehitetty. Ja palaan siihen, mitä aikaisemmin sanoin, että tämä täytyy linkittää julkisiin hankintoihin ja markkinoille pääsyyn uusien innovatiivisten tuotteiden osalta. Me tarvitsemme teollisuuspolitiikasta vahvaa sosiaalista ulottuvuutta niin, että varmistetaan sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja myös puretaan niitä ongelmia, joita talouskriisi on sosiaalisesti luonut. Tämä tarkoittaa sitä, että me tarvitsemme uusia työoikeuksia. Niissä täytyy olla mukana muutoksen hallinnointia. Olemme iloisia tiedonannosta, joka liittyy uuteen työmarkkinaosapuolten konsultaatioon sosiaalisesti vastuullisen muutoksen hallinnan osalta. Me tarvitsemme uskottavaa elinikäisen oppimisen politiikkaa niin, että voidaan taata yksittäiset oikeudet koulutukselle ja koulutukselle, jos me haluamme puuttaa siihen, puuttua siihen ö, osaamisen osaamiskuiluihin, joita Euroopan teollisuudessa on. Tätä ei ole mainittu täällä tänään, mutta Yksi seikka on se, että jos me haluamme parantaa teollisuutta, meillä täytyy olla myös työntekijöitä, jotka ovat päteviä tekemään työtä. Me tarvitsemme aktiivista työmarkkinapolitiikkaa, jossa ovat mukana kaikki työntekijäluokat, riippumatta siitä, minkälainen heidän sopimuksensa. Me tarvitsemme myös sosiaalisen ja ympäristöllisen turvallisuuden parantamista. Tällä hetkellä fleksiturva, joustoturvapolitiikka ei ole riittävää jotta voitaisiin sillä vastata eurooppalaisen teollisuuden ja talouden haasteisiin. Me näemme Euroopan yhtenäismarkkinat valtaisena potentiaalina uusien tuotteiden edistämiselle, uusien palvelujen myynnin edistämiselle, mutta olemassa oleva tasapaino yhtenäismarkkinoilla ja sosiaalisten oikeuksien heikentäminen rajoittavat kestävää kehitystä kaikkialla Euroopan unionissa. Euroopan metallityöntekijäliiton liittona me todella vastustamme joidenkin työnantajien ja monikansallisten yritysten halua käyttää globalisaatiota tekosyynä sille, että tässä asetetaan eri alueiden välisiä, väliset työntekijät vastakkain ja heikennetään esimerkiksi työehtosopimusneuvotteluja ja palkkatasoa. Tämä täytyy, tätä täytyy käsitellä Euroopan teollisuuspolitiikassa. Kysymys ei ole pelkästään siitä, että yritykset tässä pelaavat toisiansa vastaan, mutta myös hallitukset asettavat tässä eri maita ja eri alueita vastakkain. Ja aluepolitiikka tulee olemaan avainasemassa, kun mietitään Euroopan teollisuuspolitiikan agendan kehittämistä tulevaisuudessa. Tietysti me tarvitsemme työntekijöiden mukana oloa ja osallistumista kaikilla tasoilla teollisuuspolitiikassa. Eurooppalaisella tasolla, kuten sanoin, osallistuminen erilaisille foorumeille ja teknologian foorumeille ja niin edelleen on tärkeää. Mutta voidaan ajatella myös alakohtaista tai yritystasoa. Silloinkin työntekijöiden osallistuminen on tähdellinen ja työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu, aivan kuten romanialainen edustaja täällä sanoi, että tämän ei pitäisi rajoittua pelkästään uudelleenjärjestelyhetkiin, vaan sen täytyisi olla koko järjestelmän perustavanlaatuinen pilari, niin että silloin kun päädytään tällaisen uudelleenjärjestelytilanteeseen, niin työnantaja ja työntekijöiden välillä täytyy olla riittävästi luottavusta niin, että voidaan varmistaa se, että uudelleenjärjestelyt tehdään sosiaalisesti kestävällä tasolla. Meidän täytyy myös miettiä erilaisia fuusioja ostomenettelyjä ja varmistaa se, että sosiaaliset arviot ja tehdään asianmukaisesti ja työntekijöitä kuullaan ja he voivat osallistua. Tärkein viestini tänään on se, että sosiaalinen ulottuvuus teollisuuspolitiikassa on tällä hetkellä aivan liian heikko verkkoa, jotta sillä voitaisiin vastata niihin vaatimuksiin, joita me haluaisimme otettavan huomioon, kun tehdään todellisia muutoksia eurooppalaisessa teollisuudessa ja taloudessa kohti kestävämpää mallia. Sitten muutama sananen puheenjohtaja vielä muutamasta seikasta tässä. Selvästi seuraamme tässä energiaa ja raaka-ainepolitiikkaa hyvin läheltä. Nämä ovat kaksi avainpolitiikan alaa, joilla on vaikutus teollisuuteen Euroopassa. Ja energian nousevat hinnat samalla, kun vähemmän, yhä vain vähemmän investoidaan er-, energiaperusrakenteisiin. Tämä on yksi perustavanlaatuisista haasteista teollisuuden pitkän aikavälin kestävyydessä. Me tarvitsemme konkreettisia välineitä tämän hoitamiseksi ja me yhdessä Euroopan ammattiyhdistysliikkeen kanssa painostamme eurooppalaisen energiaauktoriteetin luomiseksi, joka toisi yhteen eri energiasektorin sääntelijät yhteen myös perusrakenne- ja laitesektorin kanssa ja mukana olisivat myös työmarkkinaosapuolet ja näin varmistettaisiin se, että tässä todellakin saavutettaisiin eurooppalaisen tiekartaston viitoittamat asiat. Mitä raaka-aineisiin tulee, niin me odotamme innolla tässä komission ehdotusta raaka-aineehdotukseksi. Yksi niistä heikkouksista, johon tähän mennessä ei ole vielä puututtu monissakaan eri viiteasiakirjoissa on tämä spekulaatio, jota nähdään hyödykemarkkinoilla. Ja tämä on lisännyt monien teollisuuden alan monen teollisuuden alan vaikeuksia. Tähän ei ole vielä puututtu. Innovaatiopolitiikasta on täällä jo paljon puhuttukin, joten enpä nyt siihen liian yksityiskohtaisesti mene, mutta haluaisimme nähdä paljon laajemman määritelmän innovaatiopolitiikasta. Me haluaisimme, että tässä määritelmässä olisi mukana myös työntekijäpohjainen innovaatio, mukaan lukien työntekijöiden osallistuminen. Ja konkreettisena ehdotuksena tässä mielessä olemme sitä mieltä, että uutta vastuuta pitäisi antaa eurooppalaiselle innovaatio- ja eritoten niin, että se voisi työstää innovaatiopolitiikan sosiaalisia aspekteja yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa. Teknologisten innovaatioiden osalta tämän, tämä kolmen prosentin tavoite on hyvin lähellä sydäntämme edelleen ja me todella toivomme, että tullaan kehittämään eurooppalaisella tasolla lisäpolitiikkaa niin, että voidaan parantaa vähemmän hyvässä asemassa olevien alueiden kapasiteettia eritoten vahvistaa uusien jäsenvaltioiden toimintamahdollisuuksia. Tämä on avain huolenaihe meidän kannaltamme. Sitten lopuksi puheenjohtaja, mitä tulee teollisuuden alojen alakohtaisen muutoksen osalta, me olemme iloisia komission sitoumuksesta pitää kiinni vahvasta sektoriaalisesta agendasta teollisuuspolitiikassa. Me uskomme, että kun puututaan teollisuuspolitiikan e, teollisen tarjonta pohjalta Euroopan voi paremmin ennakoida taloudellisia, ympäristöllisiä ja sosiaalisia muutoksia ja luoda rakenteita näihin vastaamiseksi. Tämän vuoksi me olemme iloisia näistä sektoriaalisista toimintasuunnitelmista ja siitä, että keskitytään tuotantoagendan elinkaariprosessiin. Meidän täytyy ottaa huomioon uusiutuvat energianlähteet ja ympäristöystävälliset tuotteet, ja näillä on erittäin tärkeä vaikutus energiakustannuksiin myös, mutta uudet teknologiat eivät, ole olema, eivät olleet olemassa, eivätkä ne voi olla tulevaisuudessakaan olemassa ilman, että on mukana perinteisiä, ö, perinteisiä tuotteita sektoreiltamme. Mikään ei elä tässä tyhjiössä ja tämän vuoksi on aivan tähdellistä, että teollisuuspolitiikassa todella otetaan huomioon rakennemuutos kaikilla sektoreilla ja että näihin muutoksiin myös liittyy asianmukaiset sosiaaliset välineet niin, että voidaan välttää eri alueiden ja paikkojen välistä kilpailua. Teollisuuspolitiikassa täytyy ottaa arvoketjun kaikki sektorit huomioon ja meidän täytyy tunnustaa se, että eurooppalaiset arvoketjut ovat todella Euroopan laajuisia. Kansalliset teollisuuden, kansallista teollisuutta ei enää itse asiassa ole. Odotamme ilolla aktiivisen roolin esittämistä tässä prosessissa ja tämä liittyy kaikki Euroopan sisäiseen teollisuuspolitiikka-agendaan, mutta me haluaisimme, että nämä seikat, jotka mainitsin, heijastuisivat myös siihen, millä tavalla EU itseänsä ulkopuolelle edustaa. Tämä tarkoittaa sitä, että edistetään sosiaalisten ja ympäristöstandardien huomioimista eurooppalaisissa kauppasopimuksissa. Sen täytyy, se merkitsee sitä, että monikansalliset yritykset, niiden täytyy olla vastuullisia eri toiminnassa. Ja se tarkoittaa myös, että täytyy tehdä esimerkiksi kauppapolitiikan sosiaalinen vaikutusarvio monin, monenvälisissä ja kahdenvälisissä sopimuksissa. No niin, puheenjohtaja, tässä nyt varmaan olen EMFn ja Euroopan työntekijäliiton näkemyksistä tuonut keskeisiä asioita. Me toivomme, että me voimme tulevaisuudessakin olla merkittävässä roolissa Euroopan teollisuuspolitiikan luomisessa. Kiitos. Ja, ganz herzlich. Kiitos paljon tarjota aktiivista roolia tässä jatkossa ja viite vielä siihen, että vahvistamme omia kantojamme. Ja vielä viimeinen äh, puhuvuoro René van Sloten. Hän on eh, melko tärkeästä teollisuuden järjestöstä, kemian teollisuuden liitosta Euroopassa. Ja kemian teollisuuttahan on lähes kaikkialla, joten se on varmasti yksi avain teollisuuden aloja Euroopan elinkeinoelämälle. Herra van Sloten, olkaa hyvä. Chairman, members of the European Parliament. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, ensinnäkin haluaisin kiittää ITRE-valiokuntaa siitä, että minulle annettiin mahdollisuus esitellä Euroopan kemian teollisuuden näkemyksiä teollisuuspolitiikasta. Meidän liikevaihtomme vuonna 2009 oli noin 450 miljardia euroa ja kaupan ylijäämä oli 42 miljardia ja ala työllistää 1,2 miljoonaa työntekijää. Euroopan kemian teollisuus on tänä päivänä maailman johtaja. Se edustaa noin 24 prosenttia maailman kemikaali, kemikaalialan myynnistä. Kysymys on, tulemmeko tulevaisuudessa edelleen olemaan maailman johtaja. Me kaikki tiedämme, että kemian teollisuus on vahvasti kärsinyt talouskriisistä nyt pikkuhiljaa me olemme palaamassa normaalitilaan, mutta emme ole vielä saavuttaneet kriisiä edeltävää tasoa, liikevaihdon tasoa. Sektorimme on sitoutunut siihen, että se edelleen investoi ja luo vaurautta ja luo työpaikkoja Euroopassa jopa taloudellisesti hankalina aikoina kokonaisuudessaan. Kilpailukykyanalyysi osoittaa, että Euroopan tilanne on edelleen hyvä, mutta ei voida jättää huomiota sitä, että muut alueet ja maat nopeasti saavuttavat meitä. Ja tätä osoittaa sekin, että, sekin, että vuotta sitten meidän osuutemme Euroopan kemikaalien myynnistä oli jo vielä 32 prosenttia. Kaikilla maailman kolkilla tällä hetkellä merkittävästi tuotetaan kemikaaleja ja yhä enemmän tätä tuotantaa on nousevissa talouksissa Aasiassa. Tämän vuoksi kilpailu ja kilpailu investoinneista on maailmanlaajuista. Samalla kun Euroopan asemaa vahvasti muu maailma ja muut alueet haastavat, tulevina vuosikymmenenä Euroopan kemianteollisuus kohtaa vahvaa sääntelypainetta, joka liittyy esimerkiksi lainsäädännön täytäntöönpanoon, REACHin osalta, globaalin harmonisoinnun järjestelmän, EM, ETSn osalta ja niin edelleen. Me olemme tietysti sitoutuneet panemaan täytäntöön nämä, tämän sääntelyn, mutta me todellakin kehoitamme, että tunnustetaan ne vaikeudet, joita tämä kaikki aiheuttaa monille pk-alayrityksille Euroopassa. Niiden pieni koko ja rajoitetut erityisresurssit tarkoittavat sitä, että yhä useamman on hankala vastata lisääntyvän säätelyvaatimuksiin. Ne ovat ne ovat äärässä asemassa niin kustannusten kuin hallinnollisen taakankin vuoksi. Kemian teollisuuden täytyy myös vastata niihin vaatimuksiin, joita on esitetty uusiutuvien raaka lähteiden käyttämisestä ja tuotteiden vihertymisestä. Sefik on erittäin tyytyväinen siitä, että Euroopan taloudessa, taloudessa tunnustetaan kemian teollisuuden tärkeä rooli niin komission, kommuni- niin komission tiedonannossa kuin Langen mietinnössäkin. Ja niissä molemmissa korostetaan pk-yritysten tärkeää asemaa. Euroopan täytyy vahvistaa sen laajaa, tervettä ja voitollista teollisuuspohjaa, joka katsoo kaikki, kattaa kaikki arvoketjun osat. Vain sillä tavalla Eurooppa voi luoda vaurautta ja työllisyyttä, jota tarvitaan hyvinvointistandardiemme ylläpitämiseksi. Todellakin Euroopan ei pitäisi uudelleen keksiä taloutta, vaan sen pitäisi edelleen rakanta, rakentaa olemassa olevan menestyksekkään pohjan päälle, jota luonnehtii vahva, monen kytköksinen teollisuusklusteri, EUn instituutio ja yksityisen sektorin, meidän täytyy tehdä läheisempää yhteistyötä niin, että voidaan varmistaa Euroopan teollisuuden pohjan tulevaisuus. Se on kaiken vaurauden ja kestävyyden kulmakivi. SEFin kannalta erittäin tärkeää on tämän vuoksi vahvistaa ja kehittää kilpailukykyistä kytköksissä olevaa ja kestävämpää taloutta. Kemian teollisuus on high-tech-ala, jolla voi olla merkittävä rooli, kun kehitetään ratkaisuja tärkeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten energia, ilmastonmuutos, resurssi, eh, tehokkuus ja niin edelleen näihin kysymyksiin. SEFI korostaa sitä, että tarvitaan todella yhdennettyä ja kestävää teollisuuspolitiikkaa Euroopan unionissa. Teollisuuspolitiikan ei, ei pitäisi olla luonteeltaan interventionista, vaan sen pitäisi luoda hyvät toimintapuutteet, sääntelypuutteet, joiden puitte, puitteet, joiden puitteissa, te, puitteissa teollisuus voi ö, toimia hyvin. Teollisuuspolitiikka on todellakin paljon enemmän kuin pelkkää sen teollisuuden kilpailukykyä, johon se suoraan vaikuttaa. Tässä on mukana myös eri teollisuuden aspekteja muista politiikan aloilta, kuten energia, teollisuus, energiaympäristö, liikenne tai kauppapolitiikka. SEFI tukee tämän nimenomaista tunnustamista komission tiedonannossa ja herra Langen mietinnössä. Yksi tärkeimmistä Euroopan kemian teollisuuden vahvuuksista on sen integrointi, sen integraatio tutkimus- ja innovaatioverkostoihin ja klustereihin. Nämä ovat tietopohjaisia ja monipaikkaisia, mutta niitä ei pitäisi sotkea tuotantoklustereihin. Nämä innovaatioverkostot ja klusterit eivät pelkästään rajoitu kemian teollisuuteen, vaan ne ovat vahvasti kytköksissä kaikkeen tuotantoteollisuuteen. Uusien materiaalien ja prosessien kautta kemian teollisuus luo pohjaa innovaatiolle ja kestävyydelle, ei pelkästään itsellensä, vaan, vaan, itsellensä, vaan myös näille ö, asiakas teollisuuden aloille. Toisin sanoen kemian teollisuus on Euroopan kestävän kehityksen pohjana. Mitä tulee innovaatioon, panemme merkille myönteisen kehityskulun niin kemian teollisuuden kuin viranomaistenkin parissa. Sefik on hyvin tyytyväinen kattavaan innovaatiomääritelmään herra Langen mietintöluonnoksessa ja siihen, että tunnustetaan, että kaikki aloitteet innovaation tukemiseksi, niiden täytyy kattaa koko prosessi ja lisäarvoketju. Komission tiedonannossa on monia myönteisiä seikkoja. Tämä on hyvä rohkaiseva lähtökohta. Korostamme sitä, että innovaatiota täytyy panna käyntiin ja sitä täytyy tukea niin poliittisesti kuin taloudellisestikin monilla avainsektoreilla samanaikaisesti. Kaiken tulevaisuuden politiikan täytyy auttaa aktivoimaan arvoketjua. Esimerkiksi pyynnöt innovatiivisten rakennusten rakentamiseksi, niitä ei pitäisi suunnasta pelkästään rakennusteollisuudelle, vaan sen täytyisi antaa kannustimia myös koko arvoketjulle niin, että kokonaistavoitteena on nopeuttaa todell- tuotteiden saamista markkinoille. Euroopan komission palveluyksiköt ovat suurimman osan näistä ehdotuksista tehneet kuulemalla vain yhtä teollisuuden alaa. Kuitenkin Kuten totesin, innovaatio on ketju, joka tarvitsee kaikkien, kaikkien elementtiensä vahvuutta. Yksi esimerkki tulee tässä nyt mieleen. Kemian teollisuus antaa mahdollisuuden antaa roolin arvoketjulle, jos meillä on esimerkiksi tällainen Water Efficient Europe, Smart Cities ja monet muut potentiaaliset tulevaisuuden prosessit. Nämä ovat esimerkkejä tästä. On sanottu myös, että innovaatio vaatii asianmukaista osaamista. Kaksi tärkeää tutkimusta, ja toisen niistä toteutti komissio, toinen meidän järjestämme CEFIC. Niissä analysoidaan tulevia osaamistarpeita kemian teollisuudessa. Molemmat tutkimukset osoittavat sen, että koulutus kurikulumia täytyy parantaa eri aloilla. Ajatellaan nyt vaikka tie, tekijänoikeuksia, rahoitusta tai tiedon viestintää. Sekin suositukset perustuvat siihen palautteeseen, jota on saatu suurilta yrityksiltä, niiden strategeilta, koko kemian teollisuudesta. Meillä on tällainen niin kutsuttu toivelista, josta tällä hetkellä keskustellaan koulutusyhteisön ja yliopistojen kanssa niin, että voitaisiin ottaa korkeakoulutuksen opinto-ohjelmaan mukaan nämä asiat. On, on todella tärkeää, että saadaan teollisuuteen vahvasti osaava, monialainen työntekijäjoukko, joka on valmis nopeuttamaan innovaatioita ja vastaamaan yhteiskunnallisiin haastoisiin. Vuosi 2011 on kansainvälinen kemian vuosi ja tämä järjestetään Jupakin ja YK kanssa yhdessä. Tämä on mahdollisuus vahvistaa yliopistojen ja liike-elämän välistä vuoropuhelua. Ja tämä antaa mahdollisuuden myös uusille kyvyille tulla esille. Euroopalla on tärkeä rooli tämän globaalin aloitteen tukemisessa. Kemian teollisuus saa paljon kilpailukykyänsä vahvoilta tuotantoklustereilta. on sitä mieltä, että jotta voitaisiin parantaa logistiikan tehokkuutta ja tehdä niistä klustereita ja luoda parempaa klustereiden välistä, luoda parempia yhteyksiä, paikallisten klusterien foorumien luominen ja aktiivinen yhteistyö teollisuuden ja paikallisviranomaisten kanssa on välttämätöntä välttämätöntä. Tämän lisäksi yksittäiset aloitteet paikallisella tasolla, niiden täytyy vahvistua niin, että tästä saadaan yhteistyöklustereita. Meillä ei ole vielä Euroopan laajuista järjestelmää, kattavaa järjestelmää, jolla voitaisiin parantaa näitä perusrakenteita. Paikallisklusterifoorumien luomisesta pitäisi tulla yleiseurooppalainen asia. Tällä pitäisi ajaa yleiseurooppalaisia klusterifoorumeita niin, että tässä saataisiin yhden sateenvarjon alle useita eri aloitteita. Me olemme sitä mieltä, että näitä asioita ei vielä riittävästi oteta komission tiedonannossa huomioon. Älykäs sääntely ja parantunut vaikutusarvionta ovat ylistettäviä tavoitteita, mutta tänä päivänä, hyvät naiset ja herrat, tämä on kyllä pelkästään vielä unelma. Teollisuuden täytyy kantaa valtaisa määrä lainsäädäntötekstejä huolenansa. Me edelleen näemme liikaa johdonmukaisuuden puutetta ja koordinaation puutetta eri laillisten tekstien välillä. Ja eri jäsenvaltioiden välillä toimeenpanokin on erilaista. Oikein hyvä on tehdä näitä fitness-testejä mutta me olemme sitä mieltä, että järjestelmällinen laatutarkistus lainsäädännön osalta on välttämätöntä. Ja tässä täytyisi ottaa järjestelmällisesti huomioon sellaiset kriteerit kuin tieteelliset neuvot, konsultaatio, kansainväliset vertaisanalyysit, ehdotusten johdonmukaisuus muun Euroopan unionin lainsäädännön kanssa ja niin edelleen. Aivan kuten muutkin täällä mainitsivat, ra- hintojen ja raaka-aineiden saatavuus ovat äärimmäisen tärkeitä Euroopan teollisuuden menestykselle, eritoten kemian teollisuudessa, joka on vahvasti riippuvainen aineidensa tuonnista Euroopan ulkopuolelta. Kasvava määrä kolmansia maita hakee epäreilyä kilpailuetuja asettamalla vientirajoituksia, vientiveroja tai kaksoisinnoittelujärjestelmiä raaka-aineille. Euroopan unionin pitäisi harjoittaa hyvin valvovaa kauppapolitiikkaa tällaisen politiikan osalta ja sen täytyy haastaa nämä vääryydet ja viedä ne veteon käsittelyyn ja ottaa asia huomioon myös esimerkiksi kahdenvälisessä vapaakauppasopimuksessa. Jos Eurooppa todella vakavissaan haluaa viheriä, sen täytyy myös poistaa kilpailun vääristymiä, joita yhteinen maatalouspolitiikka aiheuttaa. Kovat tuontitullit uusiutavien aineiden osalta ajatellen vaikka hiilihydraatti ja bioetanolia estävät Euroopan avain kemian teollisuuden rakennuspalikoiden kehittämistä. Usein käytetään myös järjestelmällisesti erilaisia tukia tai muita vääristäviä toimia. Ja näihin aspekteihin komissio ei ole vielä riittävästi reagoinut, eikä Euroopan parlamenttikaan. Ajatellen nyt esimerkiksi raaka-aineiden saantia markkinahinnoilla. Tämä on yksi avainehdoista, jos halutaan biopohjaista taloutta viedä eteenpäin. Mitä tulee kriittisiin raaka-aineisiin, kemian teollisuudella voi olla myös oma roolinsa, kun se luo ratkaisuja kehittämällä tehokkaita ö, käyttö- ja kierrätysmenetelmiä kemian teollisuudelle. Meillä on esimerkkejä uusista prosesseista, prosesseista joilla optimoidaan raaka-aineiden tehokasta käyttöä. Kemian teollisuus voi olla myös erittäin tärkeässä asemassa, kun etsitään vaihtoehtoisia kriittisiä raaka-aineita. Olemme iloisia siitä, että komission tiedonannossa on hyviä ehdotuksia niin, että voidaan jatkuvasti parantaa turvallisuutta, terveyttä ja ympäristön suojelua ja käyttää tehokkaasti resursseja ja minimoida myös jätteen syntyminen. Euroopan kemion teollisuus voi hyötyä vahvasta kasvusta muilla talousalueilla. Vain jos Euroopan kauppapolitiikka suunnataan ei pelkästään markkinoiden avaamiselle, vaan myöskin tehokkaan ö, kaupan puolustusvälineiden ö, ottamiseksi huomioon. Euroopan komission pitäisi asettaa tavoitteet ja ajaa niitä tavoitteita, joita globaali Eurooppa tiedonannossa on asetettu. Se ta- sen tarvitsee varmistaa se, että lopullinen Doha-sopimus antaa todellisen markkinalle pääsyn eurooppalaiselle kemian teollisuudelle niin OECD-maissa kuin nousevissa talousmaissakin. Samanaikaisesti, samanaikaisesti komission pitäisi saattaa loppuun kahdenvälisiä ja alueellisia vapaakauppasopimuksia Aasian ja latinalaisen Amerikan maiden kanssa. Me olemme iloisia näistä sääntelykeskusteluista muiden maiden kanssa, mutta olemme pahoillamme, että tähän mennessä ei näillä keskusteluilla ole vielä saatu toivottuja ratkaisuja aikaiseksi. On erittäin tärkeää, että luodaan kokonaisuudessaan hyvät puitteet Euroopan teollisuudelle ja otetaan huomioon myös yksittäiset sektorit. Suunnit, suositukset korkean tason työryhmästä kilpailu ja euro, kilpailukyvyn osalta Euroopan kemian teollisuudesta. Nämä ehdotukset ovat strateginen agenda sellaisten alojen osalta kuin innovaatio, tekijänoikeudet, sääntely, energia ja ilmastonmuutos, logistiikka ja kauppapolitiikka. Se on pahoillaan siitä, että tähän mennessä monia näitä, monia näitä suosituksia ei ole panta täytäntöön ja olemme erittäin iloisia siitä, että niin komission tiedonnassa kuin herra Langen mietinnössä viitataan siihen, että tätä asiaa täytyy seurata. Me olemme, huomasimme komission tiedonannossa, että siinä ei ole asianmukaisesti ryhmitelty eri teollisuuden alueita aloja. Meidän sektorimme tulee olemaan erittäin tähdellinen rooli, kun kehitetään ratkaisuja, joita tarvitaan, jotta voidaan siirtyä vähäisen hiilenkäytön käytön talouteen ja käyttää tehokkaasti resursseja. Tässä yhteydessä haluaisin mainita näyttelymme, joka järjestetään Euroopan kemian vuoden kontekstissa ja se on suunniteltu Berlemon rakennukseen heinäkuussa 2011. Mitä tulee energiaintensiiviseen osaan meidän teollisuuden alan, on erittäin tärkeää ymmärtää se, että koko muu Euroopan kemian teollisuus on riippuvainen perusteollisuudesta, kuten petrokemian ja kloriteollisuudesta. Valtaisten kapasiteettien rakentamisesta Lähi-idässä ja valtaiset, valtaiset vääristymät raaka-aineiden hinnoittelussa ovat tärkeitä asioita ja ne tulevat mahdollisesti estämään globaalia kilpailukykyä. Nämä ovat kaikki sellaisia asioita, jotka tulevat ö, olemaan päättävässä asemassa, kun määritellään tämän teollisuuden sektorin tulevaisuutta. Me olemme luottavaisia sen suhteen, että jos nyt asianmukaisesti hyvin voidaan panna täytäntöön kokonaisvaltainen ja integroitu teollisuuspolitiikka, meidän teollisuutemme voi edelleen olla maailmanjohtaja ja sillä tulee olemaan tulevaisuudessakin tärkeä rooli kestävän kehityksen luomisessa. Kiitoksia. Ja, ganz herzlichen Paljon hyvin äh, hyvästä kannanotosta kemian teollisuuden eh, vaatimuksista Euroopan unionin teollisuuspolitiikalle. Hyvät kollegat, te olette nyt vuorossa. Teillä on nyt mahdollisuus esittää kysymyksiä, huomautuksia ja lopuksi annan vielä tänne paneelin edustajille puheenvuoron. Kollega Krostet on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président, et merci à tous euh, Kiitokset puheenjohtaja ja kiitokset myöskin kaikille paneelin osallistuneille alustapuheenvuoroista. Meille eh, on tärkeää saada aikaiseksi eh, eurooppalaista kunnianhimoista teollisuuspolitiikkaa. Tämä on tärkeää sekä meille että teille. Pelkään kuitenkin, että tämä jää sanahelinän tasolle, emmekä pääse ylittämään raja, jotta saisimme todellisia sitoumuksia aikaiseksi. Meidän onkin oltava valppaana ja varmennettava se, että eurooppalainen teollisuuspolitiikka e, ei ole samalla linjalla Lissabonin strategian kanssa, joka loppujen lopuksi e, jäi pelkäksi aikomusryppäksi e, Sama lopulta voi koskea myöskin 2020-strategiaa. Emme halua siis tällaisia pelkästään sanatason lupauksia. Kiitokset nyt vielä kertaalleen kaikista alustuksista ja nyt sitten muutama kommentti ja pari kysymystä. Millä tavoin teollisuuspolitiikkaa aiotaan rahoittaa tulevaisuudessa? Jos me haluamme panostaa eurooppalaiseen teollisuuspolitiikkaan, sitähän on paljon, niin se tarkoittaa sitä, että meidän on myöskin nyt pureuduttava yksityiskohtiin rahoituksen ja eurooppalaisen rahoituksen. Täällä puhuttiin riskipääomasta. Mikä tällainen eurooppalainen riskipääomarahasto, johon viitattiin, olisi? Entä sitten eurooppalainen patenttijärjestelmä. Tästä käytiin keskustelua. On totta, että eurooppalaista patenttijärjestelmää on odotettu jo pitkään. Mitä on odotettavissa tällä saralla? Se olisi tärkeää, jotta laittomia kopioita ja väärentämistä vastaan pystyttäisiin kamppailemaan. Liikesalaisuudet on myöskin tärkeää, Kukaan ei muuten puhunut Euroopan investointipankin roolin vahvistamisesta eikä julkinen yksityinen kumppanuus hankkeen vahvistamisesta. Näihin ei puututtu lainkaan. Sitten kaikissa puheenvuoroissa luonnollisesti puututtiin eurooppalaisen ulkomaankauppa ja teollisuuden suhteisiin kontra ulkomaat. Tämä on tärkeää, mutta näyttäisi siltä, että kuitenkaan tällä hetkellä ei pystytä puhaltamaan yhteen hiilään ainakaan tällä sektorilla. Niinpä meidän onkin painotettava äänenpainojamme, kun puhumme markkinoille pääsystä. Entä määrittelykysymykset? Mitä tämä mainittu vastavuoroisuus taloussaralla tarkoittaa? Meidän on määriteltävä tämä vastavuoroisuussääntö, koska monet puhuivat siitä. Täällä puhuttiin paljon myöskin ympäristösitoumuksista, mutta mielestäni samantyyppistä määritelmää voidaan ajatella esimerkiksi ympäristökysymyksiin, myöskin sosiaalisiin kysymyksiin ja niin edelleen. Entä sitten vähähiilinen talous, mitä sen eteen on tehty? Ja otetaanko huomioon se, että myöskin Euroopan ulkopuolella on jotakin tehty tämä, eteen. Entä sitten Euroopan unioniin tuotujen tuotteiden jäljitettävyys? Entä alkuperämerkinnät? Näistä ei puhuttu paljoakaan. Minun mielestäni Merkintäkysymykset voivat olla todella tärkeitä, varsinkin vastavuoroisuusperiaatteen yhteydessä. Sitten kilpailukyvyn ja teollisuuden yhteentoimivuudesta. Mielestäni <clears throat> kestävä ja kilpailukykyinen teollisuus ovat varsin hyvin yhteensovitettava yhtälöä. Ja sitten vielä pari sanaa kehityksestä ja tutkimuksesta. Aiotaanko tutkimus- ja kehitysohjelmia jollakin tavoin uusittaa ja päivittää. Jos me haluamme olla kilpailukykyisiä, meidän on myöskin vietävä eurooppalaiset nämä standardit Euroopan unionin ulkopuolelle. Näihin halutaan vastauksia. Nyt kun tätä kaikkea pohtii, herää kysymys, saammeko aikaiseksi eurooppalaisen integroidun vahvan teollisuuspolitiikan. Kuitenkin VTO-säännöt esimerkiksi liittyvät äh, peliin. Olemmeko riittävän rohkeita toteuttaaksemme tämä hankkeen? Ehkä parlamentin jäsenet kyllä, mutta Euroopan komissio, mm, siitä en tiedä. Herra Tajania on syytetty, häntä on luonnehdittu liian äh, varovaiseksi ja myöskin siitä, että yksityiskohtiin ei ole pureuduttu Eli minkälainen käsitys Euroopan komission sisällä vallitsee eurooppalaisesta talouspolitiikasta? Näyttäisi siltä, että esimerkiksi kilpailu- ja teollisuussektorista vastaavat komissaarit eivät ole samalla linjalla. Ja vielä kun tähän liittää myöskin eurooppalaisen teollisuuselämän piirissä olevat työpaikat ja niiden säilyttämisen, niin tämä kaikki on nyt jollakin tavoin saatava yhdeksi kokonaisuudeksi. Että kolmannet maat äh, on olemassa maita, jotka eivät suinkaan ole enää mitään kehittyviä maita. Ne ovat äh, tulevaisuuden äh, moottoreita. Tästä on saatu hiljattain esimerkkejä, nimittäin tietyt viittaukset on otettu esimerkiksi hiljattaisiin kumppanuussopimuksiin mukaan. Tiedämme kuitenkin, että Euroopan komissio ei ole kaikesta samaa mieltä, joten tämä kaikki osoitus siitä, että todellista eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa ei nähtävästi ainakaan näillä eväillä vielä pystytä rakentamaan. Euroopan komissio on toimittava ja Euroopan unioni on saatava puhaltamaan yhteisen saatava puhumaan yhdellä äänellä, muuten tästä ei tule mitään. Danke. Kiitos paljon kollega näin. Domnule președinte, în primul rând doresc să și să, pentru raportul pe care... Onnittelen teitä aluksi tuosta teidän raportti, mietinnöstänne ja kiitän teitä työstä, jonka olette siihen panostanut. Samalla kiitän näitä kutsuttuja ideoista, ja ehdotuksista, joita, joita olemme täällä kuulleet ja jo, jotka varmasti huomioimme tässä yhteydessä. Minulla on kaksi kysymystä vieraillemme. Ensinnäkin, kun te olette sitä mieltä, että teollisuuspolitiikka, jota haluamme täällä tukea, eh, että sen tulisi olla menestyksekästä, niin eikö meidän silloin pitäisi myöskin se näkökohta ottaa huomioon, jonka äh, rouva äh, Kirton Darling toi esille, nimittäin teollisuustyöntekijät Euroopassa. Teollisuustyöntekijät ovat tärkeä tekijä unionissa. koska maailmanlaajuinen ähm, talouskriisi ja muutokset ovat aiheuttaneet syvän kriisin. Ja täällä monet osaavat työntekijät menettävät työpaikkansa ja avain teollisuuden aloja häviää unionista. Tämä iso isä buumi ja eh, varhaiseläkeläisten buumi on johtanut siihen, että osaamista on yhä vähemmän myös huippuyrityksissä läsnä. Ja kysynkin, ettekö ole sitä mieltä, että olisi mahdollista kiinnittää enemmän huomiota tähän politiikkaan. Ja kysynkin, miten teollisuustyöntekijöiden asemaa voidaan parantaa edistää Euroopassa, eikö ole välttämätöntä tällaisen politiikan puitteissa myös tähän kiinnittää huomiota. Ja lisäksi korostaisin sitä, että amerikkalaisten kilpailustahan huomaa sen, että siviiliteollisuuden nivouttaminen sotilasteollisuuteen, eh, vie teollisuutta eteenpäin ja tämä asia on Euroopassa vähemmän tunnettu kuin Yhdysvalloissa, missä tämä dual use on, on jokapäiväistä. Esimerkiksi Boeing, yrityksessä Boeing, siellä valtion tuilla luodaan tuotteita, jotka jotka, niitä ensin kehitetään sotilasalalla ja sitten käytetään myös siviiliteollisuudessa. Kiitos, kollega Kau. Kiitos, Rovati Kiitokset ja kiitos ensinnäkin esittelijällemme ja niin ikään kiitokset menevät myöskin kaikille täällä läsnä oleville alustajille. Keskustelu on äärimmäisen kiintoisaa. Minun mielestäni teollisuuspolitiikka on luonteeltaan sellaista, että sen painoarvo on mitä ilmeisemmin kasvavassa tulevaisuudessa. Me tarvitsemme lisää työpaikkoja, me haluamme myöskin lisää taloudellista ja sosiaalista kohesiota, ja tähän ei päästä, jollemme luo myöskin kunnianhimoista Euroopan laajuista teollisuuspolitiikkaa, joka ottaa luonnollisesti huomioon ympäristökysymykset, ympäristön vaatimukset, mutta sen on myöskin samanaikaisesti taattava se, että Euroopan unionin alueella säilyy teollisuuden alan työpaikkoja – Valitettavasti viime vuosina tuotantoa on siirretty Euroopan unionin ulkopuolelle, koska työvoiman palkkaaminen on halvempaa. Se on tarkoittanut sitä, että sosiaalinen suojelu on taas ollut alhaisemmalla tasolla. Tällä kaikella on varsin ikäviä seurauksia. Se on aiheuttanut innovaatio- ja tutkimuksen äh, välille kuilun. Nimenomaan tuotannon ja suunnittelu, innovaation ja kehityksen välille on syntynyt äh, valtava kuilu ja osaksi syy on löydettävissä siitä, että tuotantoa on siirretty unionin ulkopuolelle – meidän on mietittävä, mitä merkitystä tällä on ollut eurooppalaisten yritysten kannattavuudelle ja, ja esimerkiksi osakkeille. Tämä kuilu, tämä ero on aiheuttanut tilanteen, joka heijastuu ei pelkästään tuotannossa, vaan myöskin markkinoinnissa. Siksi minun mielestäni Euroopan unioni olisi nyt löydettävä strategiset sektorit, ne alat, joilla se on kilpailukykyinen aivan maailmanlaajuisesti. Ajattelen tässä nyt esimerkiksi autoteollisuutta, koneteollisuutta, lääketeollisuutta, kemian teollisuutta – esimerkiksi ilmailualan teollisuutta. Eli toisin sanoen niitä aloja, joilla Euroopan unionin teollisuus on kilpailukykyistä ja jossa vientitoiminta on suurempaa kuin tuonti. Se on jopa ylijäämäistä. Tämä kaikki on, tärkeää, jos haluamme säilyttää kilpailukyvyn Euroopan unionissa korkealla tasolla. Se edellyttää sitä, että suhtaudumme entistä kunnianhimoisemmin teollisuuspolitiikan kehittämiseen. Otamme innovoinnin ja kehityksen todesta ja mietimme myöskin, minkälaisia tarpeita tulevaisuudessa syntyy. Samoin tärkeää on määritellä keskeiset avainalueet, joilla on mahdollista luoda lisää työpaikkoja ja vahvistaa kilpailuasemaa. Tämä kaikki on toteutettava sillä tavoin, että varmistamme kuitenkin tuotantoyksiköiden säilymisen Euroopan unionin alueella, jotta työllisyys säilyisi. Tässä hengessä haluaisinkin esittää kysymyksen kaikille täällä läsnä oleville asiantuntijoille. Mitkä olisivat teidän käsityksenne mukaisesti niitä avainaloja, joihin kannattaisi investoida, jotta Euroopan unionissa saataisiin säilytetyksi kilpailukyky ja työpaikat. Tämä olisi ensimmäinen kysymys ja toinen kysymys liittyy taas toimiin, joita olisi käynnistettävä, jotta tuotannon ja innovoinnin ja suunnittelun välinen kuilu saataisiin jollakin tavoin täytetyksi. Nimittäin jolle me tätä aukkoa saa nyt jollakin tavoin täytetyksi ja ongelman poistetuksi, tilanne on hankala. Jos tuotanto ei toteudu Euroopan unionissa, ei välttämättä innovaatiolla ja tutkimuksella ole niin suurta merkitystä. Kiitos. Kiitos seuraavana kollega Pytikko. Minä haluaisin, minä haluaisin ensinnäkin ottaa esille tuon käsitteen Euroopan teollisuuspolitiikan rahoitus, koska on olemassa tämä sananlasku ilman hynää ei tapahdu mitään. Ja tässä Chris Hammer mainitsi tämän asian ja se on hyvin merkittävä. Me tarvitsemme paljon julkisia varoja ja silti saamme vähän tulosta aikaan, jollemme tuota kysyntäpuolta ja julkisia budjetteja ja niiden hankintoja huomioi tässä yhteydessä. Ja siksi halusin, olin hyvin kiitollinen tuosta viittauksesta, koska kysymys on suuresta volyymista Euroopan teollisuuspolitiikan hyödyksi. Ja toiseksi vielä rahoituksesta se, että minä haluaisin varoittaa siitä, että tässä keskustellaan kaikki julkisten rahoituksen valossa. Me koemme tällä hetkellä tämän jäsenvaltioiden kiivaan kiistan Euroopan unionin budjet, tulevasta budjetista, eikä tässä yhteydessä pelkästään kitsastella, vaan siellä vallitsee ihan järjettömyyskin välillä. Ja tätä taustaa vasten ajatellen, että kun tässä nyt suuria tukiaisia ajatellaan, niin se ei kyllä hyödytä mitään. Minusta meidän tulisi ennen kaikkea kohdistaa huomio järjestelmäpoliittisiin puitteisiin niin, että yksityinen pääoma voisi mennä innovatiivisille alueille ja se houkuteltaisiin sinne. Ja siksi uskon, että paljon riippuu siitä, saadaanko oikeat painopisteet horisontaalisessa järjestelmäpoliittisessa teollisuuspolitiikassa esiin. Ja meidän tuleekin varoa sitä, ettei tässä painopisteitä panna väärin ja sitten tueta toimialakohtaisesti eh, asioita, joita sitten koko Euroopan mittakaavassa ei pystytä toteuttamaan. Ja toinen asia, jonka halusin tässä tuoda esille, on kilpailukyvyn ja kestävyyden välinen ristiriita. Minusta tässä ei tarvitse olla mitään vastakohtaisuutta, mutta kun puhutaan siitä, että Euroopan teollisuuden taakka ympäristö syistä on niin suuri, niin minusta tässä ei auta tästä valittaminen ja sitten siitä, että puhutaan vastakohdasta. Minun mielestäni päinvastainen on totta, kun ajatellaan Euroopan teollisuuden taakkaa ympäristösyistä. Jokaisen Euroopan teollisuuden tulisi kiittää jokaisesta ympäristömääräyksestä Euroopan unionia, koska ne ovat vaikuttaneet innovaatiopiiskoina, jos teollisuudelle kaikissa niissä tapauksissa, jossa se on valittanut ympäristömääräyksistä, olisi jätetty niiden tahto voimaan, niin se olisi tänään vähemmän kilpailukykyinen kuin se on. Ja siksi minun mielestäni eh, kestävään kehitykseen perustaminen on nimenomaan takau, takuu sille, että tulevaisuudessakin säilytetään kilpailukyky. Tässä ei pidä keskustella tästä taakkana, vaan nähdä se dynaamisena eteenpäin vievänä asiana ja, ja, ja raaka-aineiden ja energian tehokkuuden edistämistä edell- tuottavat ympäristömääräykset ovat nimenomaan – perusta kilpailukyvylle. Ja Chris Hammeria haluaisin kriittisesti tässä kysyä siinä mielessä häneltä, että miksi puhutte häviäjäteollisuudesta, kun orientoidutaan strategiaan, jossa ra- raaka-aine ja, te- te- ja energia tehokkuutta ähm, edistetään, niin sehän ei ole yhtä alaa koskeva asia, vaan on yleistrategia, joka tarjoaa kaikille toimialoille mahdollisuuden suurempaan kilpailukykyyn ja tulevaisuuskestävyyteen. Ja äh, tässä siirtymävaiheessa ne hyötyvät. Ja Grishammer sanoi tässä myönteisenä asiana sen, että Minäkin uskon, että meidän ei tulisi tässä ähm, unohtaa näiden asioiden yhteiskuntapoliittista petaamista ja tämä merkitsee kahta asiaa, nimittäin toisaalta äh, selkeää analyysiä konflikteista, joihin ollaan ajautumassa ja on täysin oikein sanottu, että teollisuuspolitiikka ei hyödytä yhtään, jos yritetään lyödä päätä seinään ja sitten näissä pidentyvissä konflikteissa odot, joudutaan juraamaan, vaan tässä suhteessa olisi paljon järkevämpää tehdä yhteistyötä ja ennaltaehkäisevää yhteistyötä ja toisaalta yhteiskunnallinen tietoisuus käytös ja koulutus ovat tärkeitä tekijöitä, joita ei saa aliarvioida tulevaisuus, kestävyys ei ole itsestään avautuva asia, vaan siihen, se täytyy myöskin koulutuspolitiikassa tuoda esille. Kiitos paljon. Tässä on vielä kolme puheenvuoropyyntöä. Ja paneeli varmaan haluaa myös mielellään kunnollisiin vastauksiin saada aikaa. Eli tässä mitä lyhyempi, sitä parempi. Rouva Merkis, olkaa hyvä. Well, then I will show that I can be short. Um... No niin, yritän puhua lyhyesti. Itse olen täysin samaa mieltä äh, monien kollegoiden kanssa. Mutta varsinkin äh, viimeinen puhuja äh, toi suorastaan ympäristönormien osilta esiin sen, mitä minäkin asiasta ajattelen. Tällainen innovatiivinen lähestymistapa on tärkeää ja sen avulla meillä on mahdollisuus edetä. No niin, itse haluan myöskin omasta puolestani esittää kiitokset kaikille paneelin osallistuneille ja esittelijälle. Kuuntelin varsin kiinnostuneena teollisuuspolitiikan ja innovaation yhteyttä, koska ne ovat minun mielestäni ainakin varsin yhteenliittyvät asiat. Yhtenäismarkkinoista ei puhuttu kovinkaan paljon. Millä tavoin sisämarkkinat voisivat lisätä kannustimia teollisuusalalle? Ajattelen nyt vaihtoehtoisia toimintamalleja, joita voitaisiin ottaa käyttöön tällaisen yhtälön avulla. Haluaisinkin tietää, mitä mieltä te olette asiasta, millä tavoin nämä aihepiirit pystytään linkittämään, liittämään toisiinsa. Haluaisin myöskin viitata vielä pk-yritysten merkityksen, kun puhutaan teollisuuspolitiikasta. Nimittäin eivät pelkästään suuryritykset harjoita teollisuuspolitiikkaa, vaan myöskin pienemmät yritykset. Ja sitten vielä muutama kommentti eurooppalaisista standardeista ja siitä, millä tavoin sitä kautta voidaan innovoida teollisuuspolitiikkaa. Mitä tästä ajattelette? Ja sitten vielä herra Van Slottenille. Tiedän, että Euroopan komissio on jatkuvasti kuulolla ja kuuntelee eri järjestöjen edustajia, mutta en tiedä, miten tässä tapauksessa nyt asian ymmärsin. Minun käsittääkseni Euroopan komissio ottaa varsin laajan toimia ryppään mukaan, kun tällaisia kuulemisia järjestetään. Tiedä, ymmärsinkö väärin. Seuraavaksi edustaja Thompson. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän teitä kaikkia. Tämä on hyvin tärkeä raportti ja tämä keskustelu Euroopan teollisesta strategiasta minun mielestäni tämän ö, otsikko on vähän väärään johtava, koska me emme keskustele teollisuuspolitiikasta, vaan keskustelemme tuotantopolitiikasta ja haluan tässä olla vähän provosoiva me keskitymme silloin oikeaan asiaan, kun puhumme tuotannossa. 80-luvulla Margaret Thatcher sulki Britanniassa teollisuus, terästehtaat ja, ja vuonna 1997, kun Tony Blair tuli valtaan, hän sanoi nuorille työttömille, että nyt heidän täytyy aktivoitua ja uusi, uuden Labourin hallitus huomasi, että tämä ei onnistunut, koska heidät vietiin pois sieltä, missä, mitä he tekivät työttöminä, eli soittivat musiikkia ja 10 prosenttia Iso-Britannian bruttokansantuotteesta tulee äh, tulee musiikkiteollisuudesta ja tämä on samassa asemassa kuin Saksassa autoteollisuus. Eli puhummeko tässä nyt vain, vain tuotantoteollisuudesta vai puhummeko teollisuudesta kokonaisuudena? Ja Tanskassa 15 prosenttia työllisyystyövoimasta työskentelee tuotantoteollisuudessa, mutta tieto tie, tietotekniikassa työskentelee huomattavan paljon ihmisiä. Meillä Tanskassa ei ole raaka-aineita, ne, niitä tuodaan Afrikasta. Tärkeitä ovat, ovat, ovat, tiet, on tietotaito ja minä haluaisinkin tietää, että tämä tuotantoteollisuus, joka on viety Euroopasta ulos, meidän tulisi saada ne palaamaan Eurooppaan ja saada tuotantoa takaisin Eurooppaan, esimerkiksi tekstiiliteollisuudesta, koska mehän eh, tuotamme designia, markkinointia Euroopassa ja niin edelleen. Eikö meidän pitäisi eh, saada se takaisin? Ja teollisuus ennen kaikkea, missä on paljon miehiä, mutta kuinka luodaan työpaikkoja naisille, koska se on myöskin tärkeää, että 75 prosenttia Euroopan eh, teollisuustyövoimasta on naisia. Paljon viimeisenä herra Niinimäki. Merci, monsieur le président.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 jouduttiin lopettamaan, koska yhdysvaltalaiset ostivat sen raha tarvitaan, jotta kilpailijat saataisiin pyhityksi pois pöydältä. Ja kuitenkin samanaikaisesti puhutaan maailmanlaajuistumisesta ja integroidusta eurooppalaisesta teollisuuspolitiikasta – Samaan aikaan puhutaan kirkasotsaisesti myönteisestä e- e- kehityksestä, verotuksen vähentämisestä ja ympäristösanareista. Ja samanaikaisesti kuitenkin tuotanto siirretään Euroopan unionin ulkopuolelle ja vähän välitetään näistä kriteereistä. Eli muutosta tarvitaan koko teollisuuspolitiikan määritelmä tarvisi uudistusta, tarvitsisi uudistusta. Ja jos ajattelemme tätä koko asiaa ammattijärjestöjen ja ammattiyhdistysten työntekijöiden eh, eh, kannalta, palkkataso on aivan liian alhainen ja kuitenkin kyse on eh, alasta, jonka piirissä toimii satoja tuhansia ihmisiä. Meidän on taattava se, että tuotantoa pystytään säilyttämään Euroopan unionin alueella eikä tuotanto jatkuvasti siirretä ulkopuolelle. Entä sitten ympäristönormit, ympäristösäännöt? Mitä hyötyä ympäristösäännöstä ja normeista on? Niistä ei ole mitään hyötyä, jolle samanaikaisesti otetaan huomioon myöskin sosiaalisen suojelun merkitystä. Integroitu ulottuvuus tarkoittaa sitä, että teollisuus on integroitava Euroopan unionin alueelle ja tämä on tapahtuva, tapahduttava sillä tavalla, että kilpailukyky taataan, koska jos näin ei tapahdu, <clears throat> voi hyvinkin käydä niin, että emme saa lopulta mitään hyötyä aikaiseksi. Ki- Kiitos. Kiitos paljon. Nyt meillä on mahdollisuus kuulla vielä asiantuntijoiden reaktiot. Aloitetaan äh, ensinnäkin äh, herra von Slootista. Also drei bis vier Minuten, ne? damit wir <laughs> rumkommen. Kolme neljä minuuttia, jotta päästään läpi. A, a lot of valuable, uh... Puheenjohtaja, olemme kuulleet paljon arvokkaita kommentteja, kysymyksiä tässä salista. Hyvin haluan puhua. Euroopan kemian teollisuus ei pelkää kolmansista maista tulevaa kilpailua. Jos kuulen pyyntöjä rajavalvonnan parantamiseksi, asioiden jäljittämiseksi, niin ei minun mielestäni tämä ole oikea tapa edetä. Me olemme vahvasti riippuvaisia viennistä maailmanmarkkinoille ja olisi huono asia ottaa käyttöön protektionismia tai rajoituksia ran, rajoilla. Me hyödymme kasvusta muualla maailmassa, eikä meidän pitäisi millään tavalla rajoittaa kaupankäyntiä. Joten kaikki tämän suuntaiset ehdotukset ovat sellaisia, mitä en haluaisi nähdä. Sääntelystä sitten. Tietysti sääntely on tarpeellista, mutta kemian teollisuus on sitä mieltä, että suuri osa tästä sääntelystä menee paljon pitemmälle kuin mitä muu, muissa maailmankolkissa tehdään. Suuri yhtiö kyllä voi pärjätä. Sillä on resurssit, sillä on asiantuntijuus ja jos se täällä Euroopassa ei voi pärjätä, niin sillä on mahdollisuus siirtää jonnekin muualle maailman toimintaa. 96 prosenttia eurooppalaisista kemianteollisuuden yrityksistä on pk-yrityksiä. Niillä ei ole tätä mahdollisuutta siirtyä muualle toimimaan, siirtää tehdastansa sinne ja toimia ulkomailla joten nämä pk-yritykset ovat vahvasti riippuvaisia eurooppalaisesta sääntelykehyksestä. Ja me saamme aina tämän kysymyksen eteemme. PK-yritykset vertailevat omaa tilannettansa intialaisiin, kiinalaisiin, brasilialaisiin yrityksiin. Ja eurooppalaiset PK-yritykset ovat sitä mieltä, että tämä on kilpailua rajoittava seikka. seikka kemian teollisuus ei vastusta sääntelyä, mutta haluaisin esittää kysymyksen. Jos me huomaamme, että energia on jo nyt kalliimpaa Euroopassa kuin muualla maailmassa, ja olemme nähneet, että teollisuus aivan itse on ottanut käyttöön monia toimia, joilla se voi mahdollisuuksiensa mukaan leikata energian kustannuksia, niin olisi todella typerää, jos ei leikkaisi energiakustannuksia, vähentäisi päästöjä tehostaisi raaka-aineiden käyttöä, jos jo valmiiksi maksaa energiasta enemmän kuin muualla maailmassa. Kysymys yhtenäismarkkinoista tuotiin myös esille. Todellakin yhtenäismarkkinat ovat avainasemassa pk-yritysten kannalta. Jos näen tiedonannossa ajatuksia pk-yritysten kansainvälistämisestä, niin pikemminkin sanoisin ensin, että yritetäänpä nyt ensin eurooppalaista nämä pk-yritykset. Saksalainen yritys voisi toimia myös äh, Italiassa tai Espanjassa. Minun mielestäni tämä olisi paljon todennäköisempää toimintaa kuin äh, toimia vaikka Intiassa tai Kiinassa. Sitten te sitten kysy- kysymyksen siellä Rouva Mäkines innovaatiosta. No ei kysymys ole pelkästään siitä, että komissio on kuullut vain joitakin sektoreita ja ei toisia ollenkaan, vaan enemmän kysymyksessä on se, että komission ajattelutapana on se, että haa, tarvitaanpa jotain veden osalta, keneen puhutaan, kenelle puhutaan? No, vesiteollisuudelle. Mutta komissio ei ajattele, että tässä voitaisiin kuulla myös tarjontaketjua. Ajatellaanpa vaikka water efficient Eurooppaa, vesitehokasta Eurooppaa. Siinähän on paljon tekijöitä mukana. Meillä oli yhteissopimus vesiteknologiafoorumiksi niin, että voitaisiin ratkaista tämä ongelma, ratkaista ongelma juomaveden ja teollisuuden veden käytön välillä. Jos ajatellaan innovaation ottamista yhtäaikaisesti arvoketjuun, jos ajatellaan innovaatiota ajoneuvoteollisuudessa, ei keskustella vain ajoteollisuuden, ajoneuvoteollisuuden kanssa, vaan koko teollisuuden ketjun kanssa. Me emme pyydä rahaa, vaan me pyydämme kilpailukykyisiä toimintapuitteita, jotka mahdollistavat kilpailun muun maailman kanssa – ja palaan tässä myös Rova Krostetin kysymykseen. Olen sitä mieltä, että riittävästi tutkimusta ja kehitystä valten on rahaa, mutta me tarvitsemme enemmän rahaa innovaatiota varten, niin että voidaan osoittaa, että meillä on todella kapasiteettia innovaatioon. Okay, thanks very much. I will try and just respond to a, a couple of points um, to not take... Kiitos. Minä haluan tässä muutamia asioita tuoda esille. Eräät kysymykset tässä kiersivät mahdollisuuksia eurooppalaiseen menestyksekkääseen teollisuuspolitiikkaan ilman työllisyysagendaa. Ja minä haluan tietysti sanoa, että me tarvitsemme molemmat, koska tämä riippuu siitä, mihin parhaiten investoidaan. Rouva Thompsonille haluaisin todeta, että jos ihme, työntekijät koulutetaan hyvin ja heille annetaan pääsy, hyvä pääsy jatkokoulutukseen, niin se myöskin edistää innovaatisuutta Euroopassa ja edistää uusien eh, toimialojen syntyä eh, palvelutuotannossa. Tämä ehm, rahoitus ehm, siirto, äh, sen vaikutus Euroopan elinkeinoelämään ja yritysten uudelleen suuntautuminen, uudet välineet ja rahoitusmallit ja onkin tärkeää, ettei meillä olisi häviäjä teollisuuksia, vaan te- energiatehokkuus tulee ottaa käyttöön kaikkialle ja komissio toteaa myöskin, että kaiken teollisuuden tulee, voi, kaikki teollisuus voi olla innovatiivista, kukaan ei saa sen taakse piiloutua, että vältytään tältä. Taas teollisuuden houkuttelu takaisin Eurooppaan, kun me puhumme yksittäisistä sektoreista. Meillähän on myöskin sellaisia markkinoita, joilla ähm, pärjätään äh, nismarkkinoita ja tekstiili kuuluu näihin Euroopassa. Tehokkuuden parantaminen ja modernien tekstiilien käyttöönotto, koneistus, siinä meillä on erinomainen rooli näyteltävänä ja siinäkin on kysymys innovaatiomahdollisuuksista ja osa teollisuus, teollisuuden työllisyysstrategiaa, siihen liittyvät sukupuolikysymykset, naiskysymys myöskin oleellisena osana. Ensin lyhyesti patenteista. Totta kai meillä on eurooppalainen patentti virasto, johon voidaan, josta voidaan patetteja hakea, mutta jotta siitä tulee vaikuttava kaikissa maissa, paketti täytyy kääntää parikymmentä kertaa ja se on pk-yrityksille raskas taakka. Sitten täällä kysyttiin, mitä sektoreita tulisi tukea valmistusteollisuus houkutella takaisin Eurooppaan, ei tietenkään siellä, missä tarvitaan paljon energiaa ja raaka-aineita ja työntekijöitä, niitä ei varmaan voida hakea takaisin, mutta on yksi ala, joka on hyvin työvoimavaltainen ja se on tämä koko rakennuskanta. Meillä on lähes 200 miljoonaa asuntoa Euroopassa, jotka täytyy peruskorjata. Ja jos tässä asetettaisiin vaatimuksia, että seuraavien 25 vuoden aikana tämän tulee tapahtua, niin tällä olisi valtava vaikutus elinkeinoelämään ja työpaikkojen luomiseen ja myöskin kustannussäästöjä energia-alalla, äh, energiantuonnissa syntyisi. Energiatehokkuus ja resurssitehokkuudesta, kun on kysymys, niin tämä on tärkeää. Ja tässä tuotiin esi, esi, kysymys CO2 tavoitteista ja minä haluan sanoa, että ilmastonsuojelun kannalta olisi ilahduttavaa, jos olisi tiukat tavoitteet ja alueet tukisivat näitä. Teollisuuspoliittisesta näkökohdasta voin sanoa, mitä sitä parempi, jos muilla mailla on huonommat tavoitteet, sitä paremmin Eurooppa tulee pärjäämään näillä aloilla. Ja tässä ei olla pelkästään silloin eh, ekologisesti menestyksekkäitä, vaan säästetään myöskin energiakustannuksia ja se, se tekee Euroopan vähemmän riippuvaisiksi energian tuonnista ja raaka-aineen tuonnista, neodyn ja muiden. Ja samanaikaisesti teknologiaosaaminen eh, tulee hyödynnetyksi ja se edis, sitä edistetään Euroopassa. Eli tässä on selkeä suositus siihen suuntaan, mihin, su, mihin tukea tulisi antaa ja eh, asettaa kunnianhimoisia tavoitteita. Kiitos paljon. Ja sitten puheenvuoro professori Manjongololle. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Kiitos puheenjohtaja. Tämä keskustelu on ollut äärimmäisen eh, kiintoisa, mutta haluaisin vielä palata eh, omaan esitykseni alkuun, jossa pyrin kiinnittämään huomioon tiettyihin esimerkkeihin kertomalla Romanian yhteiskuntaelämästä. Puhuin vaaroista ja kettoutumisesta. On tärkeää eh, puhua. Puhuminen on parempi kuin olla hiljaa ja vielä parempi, jos, parempi on, jos asioita pyritään analysoimaan. Mutta nyt on kuitenkin syytä, syytä siirtyä sanosta tekoihin. Täällä puhuttiin erilaisiin poliittisiin sanakäänteihin ja, ja on selvää, että asiat voidaan nähdä myöskin eri tavoin. Mutta niin kuin sanottu, kaikki toimijat on otettava huomioon, kun pyritään löytämään ratkaisu eurooppalaiselle teollisuuspolitiikalle. Itse peräänkulutin parempaa hallinnointia ja jos oikein ymmärrän, meillä on kuitenkin olemassa jo varat tämän toteuttamiseksi. On olemassa tietty määrä äh, rahoitusta, jota ei ole kuitenkaan käytetty asianmukaisesti. Ja tällainen esimerkki on löydettävissä esimerkiksi kumppanuus alalta nimenomaan yksityisen ja julkisen kumppanuuden toteuttamisesta. Toiseksi äh, puhun myöskin äh, tietystä malleista. Meillä on ehkä hieman pinttyneet äh, mielikuvat asioista. Jokainen tietää sosiaalisen Euroopan ja, ja ymmärtää sen merkityksen, mutta meidän on ehkä jossakin määrin sopeutettava omia mallejamme, kun mietimme kehitystä. Sosiaalisen järjestelmämme siirtäminen muualle ei ole kovinkaan helppoa, ja sen vertaaminen yhdysvaltalaisen mallin voi olla joskus ihan hyväksi. Sitten puhuttiin myöskin työnantajapuolen ja työntekijäpuolen yhteydessä yhteistoiminnasta. Jonkun verran ristiriitoja liittyy vielä tähän kysymykseen, mutta uskon, että sitäkin voidaan parantaa. Erityisesti PK-yritysten eh, johtoporras on usein eh, onnistunut todella hyvin eh, eurooppalaisessa teollisuuspolitiikassa. Ajatellaan nyt vaikkapa Mazda-autojen rakentamista, autoteollisuutta Euroopassa. Se on ollut suorastaan voittokulkua. Näyttäisi siltä, että ollaan rakentamassa myöskin uutta jo kolme kertaa suurempaa tehdasta Euroopan unionin alueelle. Joten tämä on esimerkki siitä, miten voidaan edetä. Monet puhuvat siitä, että tuotannon säilyttäminen ja lisääminen Euroopassa on yksi avain kysymyksistä, ja, ja näin varmasti onkin. Muitakin keinoja on, esimerkiksi innovatiivisuuden lisääminen ja, ja kehitystoiminnan kannustaminen. Toivoisin vielä lopuksi, että kaikki pyrkisivät keskittämään huomioon erityisesti myönteisiin, huom- myönteisiin seikkoihin. Täällä on puhuttu eri näkökulmista, no, mutta varmastikin jonkunlaisia yhteisiäkin linjauksia on löydettävissä. Okay. Sydämellinen kiitos paneelin osanottajille ja teille kollegat. Uskon, että tässä konsensuksena näkyi se, että haluamme yhdessä tehdä työtä valmistustevaamaa teollisuus- ja palvelualoja halutaan vahvistaa, jotta arvon lisäämistä Euroopassa vahvistetaan ja saadaan ö, hyviä työpaikkoja säilymään. Meidän tulee vielä tässä terävöittää eräitä asioita. Tämä liittyy myös komission tiedonantoon ja ja kaikkien osapuolien mukaanottoon, työmarkkinaosapuolien niin ikään ja Rova Krostetin idea siitä, että teollisuuspolitiikka ei ole pelkkää teollisuuspolitiikkaa, vaan sen tulee olla nimenomaan eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa, joka peilaa Euroopan unionia ja jäsenvaltioita sen suhteen, että me, meidän tulee vetää yhtä köyttä kestävän teol, ähm, uudistuksen aikaansaamiseksi mm, alalla. Kiitän kaikkia sydämellisesti ja me jatkamme keskustelua tämän aiheen tiimoilta ja tammi-helmikuun täysistunnossa ö, sitten äänestetään mietinnöstänikin. Kiitos teille. Hyvät kollegat, aloitetaanpa seuraava vaihe. Kollegat, toivottaa valiokuntaamme tervetulleeksi komission jäsen, joka vastaa ilmastokysymyksistä, rouva Koni Hedegaard. Kiitos kovasti teille, että olette saapunut paikalle valiokuntaamme. Teidän vierailunne tässä tällä hetkellä, kun ilmastokokous Kankuunissa on lähiaikoina, niin tämä vierailu on meidänkin valiokunnallemme tärkeää, hyvin tärkeää, koska käymme paljon keskusteluja aiheen tiimoilta. En käytä teidän aikaanne ja annan teille välittömästi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Olen iloinen, että lopultakin löysimme molemmille osapuolille sopivan ajankohdan. Ensinnäkin haluan tässä kansainvälisistä ilmastoneuvotteluista puhua muutaman sanan ja totean seuraavaa. Neuvotteluvaiheen tämänhetkinen vaihe on seuraava. Minä juuri lauantaina palasin kokouksista, Prikopin kokouksesta Meksiko Citystä. Se oli viimeinen mahdollisuus valmistautua tätä, tähän suureen kokoukseen, joka alkaa kestää kymmenenteen joulukunta ja alkaa tämän kuun lopussa. Kun komissio maaliskuussa sanoi, että Washingtonista ja Pekingistä sekä monista muista pääkaupungeista on Kööpenhaminan kokouksen jälkeen ollut ihan tuloksetonta viestiä, niin valitettavasti emme Kankuunissa pysty allekirjoittamaan sitovia toimenpiteitä. Kööpenhaminassa olimme valmiita siihen, mutta Yhdysvallat ei valitettavasti saanut omaa lakiaan senaatin läpi. Ja Pekingistä ei myöskään tullut mitään uutta, joten nyt joudumme sanomaan, että Cancunissa meidän täytyy pystyä sopimaan yhtenäisestä paketista. Me yritämme selvittää, pystymmekö saamaan aikaan sopimuksen siitä, miten metsien hakkuut lopetetaan, koska siitä, siltä alalta tulee paras edistys. Uh, things are not... Koska meidän pitäisi pystyä kyllä sopimaan tästä asiasta. On tarpeetonta sanoakaan, että kehitys maiden täytyy vastata myös Kööpenhaminan rahoitusvaatimuksiinsa. Sitten kun katsotaan tätä eurooppalaista näkökulmasta, niin mekin haluamme nähdä edistystä, mitä tulee MRV. -hän. Se kuulostaa tekniseltä ja niinhän se onkin. Se siis eh, liittyy siihen, millä tavalla mitataan, raportoidaan ja analysoidaan sitä, mitä me haluamme. Mutta tämä on erittäin avainasemassa koko prosessin osalta. Me emme voi toimia niin, että jotkut osatekijät väittävät tekevänsä jotain, mutta tätä ei voida verifioida. Eli poliittisemmin ajatellen tässä on kysymys siitä, että koko prosessin avoimuus varmistetaan. Kaikki maat eivät, kuten ymmärrätte, ole yhtä innokkaita avoimuuden kannattajia ja saata kaikkia lukujansa kansainväliseen tietoisuuteen. Tämä on vaikea aihe, mutta tämä on alue, jolla me saavutimme edistystä Kööpenhaminassa ja jonka osalta meidän täytyy myös Kankuunin neuvotteluissa lisäedistystä saavuttaa. Lopuksi puheenjohtaja haluaisi vielä hiilimarkkinoista puhua. Kuten tiedätte, myös Euroopan näkökulmasta tämä on erittäin tärkeää, mutta samoin se on tärkeää globaalista näkökulmasta, minkä takia meidän täytyy ö, ö, talteenotto- ja varastointijärjestelmää esimerkiksi modernisoida. Meidän täytyy Kankunissa palata tämän asian yksityiskohtiin. Meidän täytyy saada aikaiseksi siellä tasapainoinen paketti. Tämä ei siis tarkoita sitä, että me voidaan, voimme hoitaa pelkästään helpot jutut ja jättää kaikki vaikea käsittelemättä vaan tämän täytyy olla tasapainoista ja tätä me ajamme takaa neuvotteluissa. Kenties lopuksi näistä neuvotteluista voisi vielä todeta seuraavaa. Käydään keskustelua myös siitä, tekeekö Eurooppa toisen siirtoumuksen Kioton pöytäkirjan pohjalta. Viime syys- syksynä ö, Eurooppaa syyd- syytettiin Kioton kuoleman suremisesta. No tämä oli outo syyte, koska kaikki Euroopan politiikka, se on perustettu kiot, rakennettu Kioton pohjalle. Miksi me siis haluaisimme tappaa Kioton sopimuksen? Minä sanoisin, että me olemme valmiita jatkamaan Kiotoa, mutta tietyillä ehdoilla. Muidenkin täytyy sitoutua siihen. Tämä on yksi näistä ennakkoehdoista. Toinen on se, että joitakin nykyisen kioton järjestelmän heikko, heikkouksia, ja näihin voidaan palata, nämä ovat varsin teknisiä, mutta tässä on tiettyjä heikkouksia, joilla ei voida taata ympärillistä integriteettiä. Näihinkin täytyy puuttua. Joten voidaan sanoa, että kyllä, Eurooppa ei ole ongelma. Me olemme allekirjoittaneet Kioton me olemme vedonneet sen puolesta, me olemme sitoutuneet, me olemme enemmänkin kuin saavuttaneet sen, mitä olemme luvanneet. Ja nyt paine on muiden niskoilla toteuttaa sen, mitä he ovat luvanneet. Tätä me argumentoimme nyt. On erittäin tärkeää, että tämä otetaan huomioon. Ja sitten kun komissio tulee takaisin Meksikosta, toivottavasti meillä on tasapainoinen paketti. En tiedä, voiko näin käydä, mutta voin sanoa, että tässähän on paljon hyvää tahtoa, paljon rakenteellista, rakentavaa henkeä, mutta loppujen lopuksi tärkeää on se, että kun eri osapuolet neuvottelevat Cancunissa, ovatko ne valmiita tekemään todellisia kompromisseja. Tämän me yritämme saavuttaa. Ja Eurooppa tekee paljon viedäkseen asioita eteenpäin. Ja voin varmistaa teille, että mekin yritämme tehdä paljon varmistaaksemme sen, että tällä kertaa Eurooppa ymmärtää sen merkityksen, joka on yhdellä äänellä puhumisella. Tämä ei tarkoita sitä, että viesti tulee vain yhdeltä, yhdestä suusta, vaan että Euroopan antaman viestin täytyy olla samanlainen kaikkialla, jos me haluamme vaikuttaa neuvotteluihin. Se, mitä Kankunista tulee, ja voimme palata tähän keskusteluun, niin tässä nyt oli siitä kaikki, mutta haluaisin nyt puhua muutamista muista asioista, jotka kuuluvat omaan salkkuuni. Ja toivottavasti nekin voivat, ne ovat sellaisia, että ne kiinnostavat tätä valiokuntaa. Komission työohjelmassa, joka hyväksyttiin muutamia viikkoja sitten, on useita eri asioita. Yksi avainprioriteeteista on Eurooppa 2020 uudistusagendan täytäntöönpano ja sen lippulaivahankkeet. Ja lippulaivahankkeiden joukossa on resurssitehokkuus. Ja jotta resurssitehokkuus ja alhaisen hiilen tason tulevaisuus saavutetaan, meidän täytyy integroida eh, politiikka ja ilmastonmuutos, energia, kuljetus ja ympäristö samaan johdonmukaiseen lähestymistapaan. Tätä komissiossa yritetään tehdä. Jokainen ei katso pelkästään omaa salkkuansa, vaan paljon kaiken kattavammin tartutaan asioihin. Euroopan komission työohjelma 2011, sillä on kokonaisvaltainen lähestymistapa energiaan ja liikenteeseen ja hiilettömään yhteiskuntaan ja siihen, miten tämä 2050 voitaisiin saada aikaiseksi. Tässä ei ole kysymys pelkästään oman yksikköni toiminnasta, vaan myös valkoista kirjasta liikenteestä ja 2015 energiatiekartta, jonka kollegani Kallas esittelee. Kaikki tämä vahvistaa huomista talouttamme, tulevaisuuden tavoittaa talouttamme, mutta se myös tänä päivänä antaa uusia mahdollisuuksia. Ekoteollisuuden työpaikat ovat las, lisääntyneet 7 prosentilla vuodessa vuodesta 2000 lähtien ja mahdollisuuksia on 2020 mennessä saada miljoonia vihreitä työpaikkoja tässä voidaan päästä myös yli tämän 20 prosentin päästötavoitteen, samoin kuin siihen, että saadaan vähäisen hiilen käytön talous pitkällä aikavälillä ja voidaan 80-90 prosentilla vähentää päästöjä 2050 mennessä. Me yritämme tämän tiekartaston keväällä 2011 julkaista ja tällä tavalla voitaisiin välittömästi ryhtyä askeleisiin tavoitteiden saavuttamiseksi. Ja tässä asiakirjassa tulee olemaan myös mukana tavoitteet vuodelle 2030. Monet teistä tietävät, että 2020 on ihan tuossa vain kulman takana niin energiasektorille kuin monelle muullekin sektorille. Ja tilanne on se, että nyt ajatellaan jo pitkälle yli vuoden 2020, joten on tärkeää antaa merkkejä myös vuoden 2030 tavoitteista. Tämä tulee myös olemaan mukana keskusteluissamme lyhyen aikavälin tavoitteiden osalta, missä täytyy olla vuonna 2015, mitkä ovat tavoitteet vuodelle 2030. Ja on helppoa huomata, että jos tarkastellaan aikaa vuoteen 2020 mennessä vain, niin sittenpä teemme elämästä hankalaa vuoden 2020 jälkeen. Tällä hetkellä meillä on tiedonanto toukokuulta, jossa kysymys on kustannuksista ja rinnakkaishyödyistä sen osalta, että mennään yli 20 prosentin päästö leikkausten ja olemme työstäneet e, jäsenvaltioiden tasollakin asioita, eikä pelkästään eurooppalaisella tasolla. Näin ollen jäsenvaltiot ovat vahvasti mukana tässä prosessissa. Sanoisin myös, että energiatehokkuusvuosi on erittäin tärkeä ja odotamme innolla sitä, mitä parlamentista tulee asian osalta. Uskon, että energiatehokkuuden osalta on vielä valtaisaa potentiaalia käyttämättä ja on myös mielenkiintoista nähdä, voimmeko järkevällä tavalla käyttää joitakin niitä resursseja, joita meillä EUn talousarviossa, niin että voitaisiin paremmin kohdentaa talousarvion varoja tarpeisiin Minun mielestäni edelläkin energiatehokkuuden osalta jäsenvaltiossa on suuria puutteita, eritoten uusissa jäsenvaltioissa. Olisi todennäköisempää, että voitaisiin nyt korjata parempaa satoa, jos me saisimme EU-talousarviosta apua asiaan. Lopuksi puheenjohtaja vielä sanoisin muutaman sanan sen tässä vertaisanalyysistä ja hyvin lyhykäisesti tästä puhun, mutta uskoisin, että valiokuntaa tämä asia kiinnostaa. Kuten tiedätte, meillä oli tämä valtaisa vertaisanalyysi harjoite tässä, jotta me voimme varmistaa sen, että Euroopassa aloitamme, autamme niitä sektoreita, jotka hiilivuodosta eritoten kärsivät ja menettävät työpaikkoja muille alueille. 52 sektoria jätetään ulkopuolelle tästä ja sitten tehdään tämä valtaisa vertaisanalyysi asian tilasta. Tiedän, että monet teollisuuden lokot ottavat teihin yhteyttä asian osalta. Uskoisin, että tällä hetkellä tilanne on varsin hyvä. Teollisuus ymmärtää, että tämä on hankala harjoite. Komissio ei ole se, joka sanoi, että näin pitäisi toimia. Alun perinhän komissio viime vuonna ehdotti, että meidän pitäisi kaikki päästöt tässä vain kaupata, mutta Jäsenvaltiot ja jotkut teollisuuden alat olivat sitä mieltä, että vertaisanalyysi olisi paljon parempi. Komissio esitti kriteerit siitä, millä tämä ohjelma hoidettaisiin. Oliko tämä nyt sitten helppoa? Ei. Tämä oli hyvin hankala, monimutkainen harjoite, mutta toivon, että ymmärrätte sen, että meidän täytyy olla erittäin johdonmukaisia siinä, millä tavalla tämä vertaisanalyysi tehdään. Yhdelle sektorille sitä ei voida hoitaa yhdellä tavalla ja täysin toisella tavalla toisen sektorin osalta. Ainakin meidän täytyy olla erittäin johdonmukaisia tämän asian asian osalta. Suurin osa teollisuuden sektoreista nyt varmasti ajattelevat, että tämä on hyvin oikeudenmukaista. Olen ehdottanut tässä julkista vuoropuhelua kaikkien sektorien kanssa useiden kuukausien ajalle niin, että voitaisiin mahdollisimman paljon ottaa teollisuuden alojen toiveet huomioon, mutta meidän täytyy edelleen toimia perusperiaatteiden mukaisesti. Teitä tämä varmasti kiinnostaa tämä kovasti ja lopuksi vielä tässä toteaisin, hyvä puheenjohtaja, että on mielestäni varsin tähdellistä hyväksyä se, että tämä tulee olemaan pikemminkin tekninen kuin poliittinen harjoite. Ja mitä me otammekin sitten yhdeltä sektorilta tai annamme lisää toiselle sektorille. Jos lisää annetaan, niin toiselta pitää ottaa pois. Ja tämän vuoksi minun neuvoni on se, että ei politisoida tätä liikaa, koska käytössä direktiivissä on hyvin tiukkoja kriteerejä. Jos me emme niistä pidä kiinni, niin olemme kyllä aika syvällä suossa. En mene nyt mitenkään yksityiskohtiin, teknisiin yksityiskohtiin. Halusin vain antaa hieman taustatietoja näistä joistakin asioista, joita olemme kuulleet teollisuuden eri aloilta. Ja tässä on hieman taustatietoja siitä, missä, ollaan menossa, missä olemme menossa. Halu, voin antaa teille kyllä enemmänkin yksityiskohtaisia tietoja, mutta mielelläni otan vastaan kysymyksiäkin, hyvä puheenjohtaja. Eh, děkuji paní komisařce nejen za představu. Paljon, rouva komission jäsen, teidän alustuksestanne tästä kankunia edeltävästä monimutkaisesta diplomatiasta ja teollisuusalan strategiasta lähivuosina. Erittäin kiintoisaa tietoa meille keskustelussa tänään on, tämä on ylipäätään tärkeä asia. Ensimmäisenä Rova Thompson, olkaa hyvä. Äh, fru kommissær, jag syns det är er väldigt intressant det att øh, du framlägger en klimadag. Jäsen, sinä puhuit komis, äh, ilmasto ohjelmasta, joka on samalla kasvuohjelma ja se vastaa meidän vaatimuksiamme alkuperäisestikin. On tärkeää, että komissio noudattaa ohjelmaa päästöjen jatkuvasta vähentämisestä Tähän liittyy vaatimus siitä, että Euroopan tulee olla ensimmäinen reagoija ja nyt tarvitaan vuoteen 2020 jatkuvasti jatkuvia vähennyksiä, koska määrät ovat loputtomia, niin, niin ää, ähm, tässä 20 prosenttia on aina muuttuva. Kun meillä on aloitemietintö ja looginen seuraus näistä sitovista tavoitteista on, on tärkeää tässä on tärkeää saada sitoumukset. Kiina on, äh, on myöskin sitoutunut äh, päästövähennyksiin ja kun on kysymys uusista menet, uusien menetelmien kehityksistä, niin me pysymme kiinalaisten äh, kärryillä, mutta se, meidän tulisi olla ensimmäinen, joka tekee aloitteen. Pystymmekö sen olemaan jatkossakin? Ähm, sen haluaisin teiltä kuulla. Mitä mieltä olet tästä? Thank you. Uh, please colleague, only three minutes for... Hyvät kollegat, vain kolmen minuutin kysymyksiä, koska aikaa ei ole paljon. Kollega Turmes. Thank you, Chair. Uh, and Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa Rova komission jäsen. Minulla on kaksi kysymystä. Jos olen hyvin nyt tietoinen asiasta, niin me maksoimme tai annoimme pois mm, muutaman miljoonan euron puolelle ja muille maille, kun joulukuussa 2008 neuvottelimme tästä sopimuksesta, mutta olen vielä erittäin yllättynyt siitä, että samaiset maat tänä päivänä nyt palaavat ja heikentävät tätä vuoden 2008 joulukuun sopimusta. Jos me haluamme tällaisen, tällaista kiototyyppisestä sopimuksesta pitää kiinni, niin millä tavalla me sitten voimme nämä AAUt asteittain ajaa pois. Jos me haluamme, pit- annamme pitää kiinni tästä järjestelmästä, niin tämä edustaa noin kahta kolmasosaa Euroopan päästöstä. Sitten tämä komi- valiku- valiokunta. No mehän hukumme VSFn teräksen ja monien muiden yrittäjien vaatimuksiin. Ne hankkivat paljon rahaa erilaisilla tuulivoima ja muilla asioilla. Joten ne vahvasti ovat sitä mieltä, että ei pitäisi mennä tähän 30 prosenttiin ihan kilpailukyky mielessä. Te olette ilmastopääosastolla tehneet analyysin siitä eurooppalaisesta teollisuusyritysten määrästä, jotka voisivat hyötyä, jos oltaisiin aggressiivisempia ilmastonmuutoksen osalta. Millä tavalla te määrittelette kilpailukyvyn? Minun mielestäni tässä valiokunnassa meillä on usein liian kapea määritelmä. Tarkastellaan vain tätä 6-8 prosenttia eurooppalaista VKTLstä, joka on yhteydessä energiatehokkuuteen ja se on vastakkainasettelussa maailmanlaajuisen kilpailukyvyn kanssa, mutta me emme katso tätä suurempaa kuvaa, muita eurooppalaisia yrityksiä, ajatellaan energiatehokkuutta ja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 Kiitokset puheenjohtaja. Näyttää siltä, että tilanne planeetalla on äärimmäisen hankala, jos ajattelemme ympäristökysymyksiä muun muassa. Jos haluamme olla käytännönläheisiä ja haluamme edistyä, ajattelemme Kioton pöytäkirjaa. Se ei kuitenkaan äh, ole saanut esimerkiksi Yhdysvaltain allekirjoitusta taakseen. Minkälaisia keinoja meillä on käytössämme olemassa olevien äh, välineiden äh, piirissä. Pitäisikö meidän mahdollisesti toimia sillä tavoin, että ne maantereet ja maanosat, jotka eivät halua olla mukana tässä yhteisessä hankkeessa, jätetään ulkopuolelle ja pyritään kuitenkin saamaan aikaiseksi sitovia äh, määräyksiä nimenomaan hiilien käytön osalta ja ympäristötuotteiden äh, osalta – Mehän käytämme tällä termiä vahvistettu yhteistyö. Voisimmeko tämän tyyppistä tai jotain muuta vastaavaa sopimusta tai toimintamallia käyttää hyväksämme, kun toimimme yhteistyössä esimerkiksi Latinalaisen Amerikan kanssa nimenomaan laillisina keinoina? Tiedätte varsin hyvin, että meillä on olemassa sosiaaliset säännöt näissä esimerkiksi kauppapoliittisissa ja vapakauppa sopimuksissa. Miksi me voisi samalla tavoin sisällyttää esimerkiksi ympäristölausekkeita ja sääntöjä sopimuksiin, joita solmitaan vaikkapa Kiinan tai Yhdysvaltain kanssa. Tämä voisi olla parempi lähestymistapa kuin yleisluontoinen keskustelu, jota käydään ja joka ei vie meitä välttämättä puusta pitkään. Hall. Rova Hall. Ähm. Kiitoksia. Hyvä komission jäsen, haluaisin esittää kolme kysymystä, jos sallitte. Ensinnäkin, te mainitsitte, että rahoitusbisneksestä tulee erittäin tärkeää, jotta saataisiin tyydyttävä tulos Kankuunista. Olen hieman huolestunut, koska tietojeni mukaan ensimmäinen 2010-2012 varojen siivu, sitä ei ole vielä maksettu 2,4 miljardia euroa ja tästä 7,2 miljardista, joihin EU on sitoutunut. Milloin nämä varat tulevat käyttöön, koska potentiaalisesti tämä on kyllä este kehitysmaiden näkökulmasta näissä neuvotteluissa. Toiseksikin, mitä vakuutuksia me voimme antaa kehitysmaille siitä, että nämä varat tulevat olemaan lisänä kehitysrahoitukselle ainakin afrikkalaiset maat ovat valittaneet sitä, että varoja otetaan terveysohjelmien, terveyshankkeiden rahoituksesta, ja tämä nyt ei ole tietenkään näiden maiden kannalta tyydyttävä tulos. Toiseksikin sitten puhtaan kehityksen mekanismista. Te puhuitte vääristymistä. Voisitteko hieman puhua tästä e, yksityiskohtaisemmin? Onko joitakin sellaisia kasvihuonekaasuja, jotka saavat huomattavasti paljon enemmän rahoitustukea kuin hiilidioksidit? E, ja laajemmin myös ajatellen CDM, Nämähän menevät Intialle ja Kiinalle ennen kaikkea, ja ne ovat maita, jotka vähiten tarvitsevat niitä. Afrikassa on paljon oudompaa, paljon vähemmän näitä puhtaan kehityksen teknologian hankkeita. Siellähän on esimerkiksi tuulivoimahankkeita, kyllä tämä on jo huomattavaa, koska tämä on yksi harvoista hankkeista Afrikassa. Sitten kolmanneksi 30 prosenttia ja siitä liikahtaminen. Mitä liikehdintää nähdään nyt neuvostossa? Missä määrin me voimme saada nyt paremmin tämän viestin perille siitä, että se konteksti, jossa me nyt olemme taloustilanteen osalta, niin me emme voi tätä niin kovinkaan helposti saavuttaa. Eritoten jos yksin omaan yksinkertaisesti pannaan täytäntöön nämä 20 prosentin energiatehokkuusleikkaukset, joita meidän pitäisi todellakin toteuttaa. Next time, Mrs. Carvalho. Seuraavaksi edustaja Carvalho. Thank you very much, Commission, for... Uh, Kiitoksia, hyvä komission jäsen, hyvin yksityiskohtaisesta kuvauksesta. Haluaisin esittää teille kysymyksen aiheesta, johon kollegani juuri viittasi, eli puhtaan kehityksen mekanismit, CDM. Me olemme hyvin huolestuneita CDMien vääristymistä, koska nämä CDM hän kehitettiin kehitysmaiden hankkeille, joissa voitaisiin vähentää CO2-päästöjä, jotka tuottaisivat myönteistä tulosta kehitysmaiden kehitykselle. Itse asiassa CDM on käytetty pelkästään teollisuuden kaasujen osalta. Tässä 80-90 prosenttia luvista näiden hankkeiden osalta on kiinalaisille ja intialaisille yrityksille, joten itse asiassa kysymys on rahoituksen siirrosta Kiinaan ja Intiaan. Ja tämä ei ollut puhtaan kehityksen mekanismien per, alkuperäis, alu, alkuperäisenä tarkoituksena. Kysymykseni on seuraava. Oletan ja toivon, että tulevaisuudessa tulee olemaan helppoa määritellä uudelleen eh, puhtakehityksen mekanismit, mutta tämän, tämänhetkinen tilanne minua huolestuttaa. Voimmeko me olla varmoja siitä, että nämä mekanismit otetaan huomioon ETS? Onko mitään mahdollisuutta toimia tällä tavalla? Minun mielestäni kysymys oli CDM-hankkeesta ilman, että täytettiin kaikkia ennakkoehtoja, jotta voisi olla kysymys CDMstä. Eli tässä ei ollut näitä kaikkia mahdollisia positiivisia tuloksia, joita voisi tulla puhtaan kehityksen mekanismeista näille maille, jotka niitä panevat täytäntöön. Näettekö mitään tapaa, millä tavalla komissio ja jäsenvaltiot yhdessä voisivat välttää sitä, että meidän täytyy sopeuttaa kaikkia näitä lupia, jotka liittyvät CDM-hankkeisiin. Next time del castillo. Ja sitten seura- seuraavaksi Rova del Castillo. Eh, muchas gracias, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komissaari. Läsnäolosta olen täällä. On varsin miellyttävä saada teidät vieraaksemme. Minä ja, ja ryhmämme olemme tästä erityisen tyytyväisiä. No niin, nyt sitten asiaan. Kankkunen kokous on asettanut asiat äh, oikean järjestyksen. Eli Kööpenhaminan kokouksessa kaikki olivat äh, odottavalla kannalla ja, ja, ja odotukset olivat korkealla, mutta nyt Kankunissa lähdetään liikkeelle realistisemmista äh, kantimista. Mitä voidaan tehdä, jotta tavoitteisiin päästäisiin? Eli toiveet ja haaveet ovat tietysti ihan kiva asia ja ne voivat stimuloida toimintaa, mutta kuitenkin on hyvä miettiä, minkälaisia realistisia mahdollisuuksia on toteuttaa asiat myöskin käytännössä ja siinä mielessä Kankkunin osalta voidaan olla varsin paljon myönteisemmällä kannalla ja varmastikin odotuksetkin ovat samalla linjalla kuin realistiset mahdollisuudet toteuttaa asioita. Eli tästä kiitokset. Nyt samalla linjalla esittäisin, että olisimme melko varovaisia, kun pohdimme Euroopan unionin tulevaisuuden linjauksia. Äsken komissaari sanoi, että vuosi 2020 on jo ovella ja, ja siihen on valmistauduttava, on laadittava strategioita ja kehityssuunnitelmia ja ja kaiken kaikkiaan mietittävä myöskin vuotta 2030. Siihen on liitetty 30 prosentin tavoitteet ja, ja, ja se, että tavoitteeseen päästäisiin mahdollisimman pikaisesti. Itse olen sitä mieltä, että jos lähdemme nyt liikkeelle tässä taloudellisen kriisin tilanteessa ja pyrimme toimimaan mahdollisimman tehokkaasti suhteessa niihin päätöksiin, jotka olemme aikaisemmin tehneet, jos pyrimme ikään kuin yksisilmäisesti pääsemään asetettuihin tavoitteisiin ja jopa pidemmälle vietyihin tavoitteisiin, tässä tapauksessa siis 30 prosentin tavoitteeseen, se olisi virhe. Ensinnäkin siksi, että muutos ja ilmastonmuutospolitiikka – voi vaikuttaa tilanteeseen ja näkymät ovat varsin laajat ja se voi pelottaa yrityksiä. Toisaalta myöskin teknologian kehitys ehdollistaa niitä tavoitteita, joita olemme itsellemme asettaneet. Voi olla, että pääsemme tiettyihin tavoitteisiin jopa nopeammin kuin mitä ajalle, alun perin ajateltiin nimenomaan teknologian kehityksen vuoksi. Joten siksi mielestäni no, komissaari meidän pitäisi lähestyä asioita realistisesti. Oli sitten kysymyksessä Euroopan unionin toiminta tai kansallisten jäsenvaltioiden toiminta. Esimerkiksi seuranta ja monitorointi, evaluointijärjestelmät ovat tärkeitä suhteessa niihin tavoitteisiin, joita meillä nyt on. Ajattelen nyt vaikkapa päästötasoa ja, ja muita kysymyksiä. Nämä olisi toteutettava samanaikaisesti, kun edistämme myöskin teknologian kehitystä, koska se on se sektori, mistä on löydettävissä myöskin ilmastopolitiikan ratkaisua vai? Mr. Kesi. Seuraavaksi edustaja Kesi. Dziękuję pani przewodniczący. Chciałem podziękować pani komisarz za bardzo interesującą prezentację. Kiitos paljon. Kiitän teitä komission jäsen kiinnostavasta esityksestä ja tavoitteistanne. Uskon, että meillä pitäisi vielä olla mielessä se, että jos ei ilmastonsuojelussa ole maailmanlaajuista järjestelmää, niin Euroopan ponnistelut eivät tuota mitään. Jos me ponnistelemme, niin me emme saa sitä, siltikään sitä tulosta, jos ei sitä maailmanlaajuisesti yritetä. Ja haluaisin todeta, että oleellista on etsiä mahdollisuuksia eri aloilla. Te mainitsitte metsät äh, täällä ja ma- maailmanlaajuisessa mittakaavassa ja Euroopassakin, niin, niin täytyy sanoa, että minun maassani 25 vu- 20 vuoden aikana on metsän istutukset lisääntyneet huomattavassa määrin ja Euroopassa 3-4 prosenttia ja Euroopassakin haluaisin kysyä, että kun ei puhuta toisesta asiasta, joka myöskin pystyy varastoimaan hiilidioksidia, se on maaperä. Ja kun käytetään lannoitteita, niin sillä on vaikutusta hiilidioksidin sitoutumiseen maaperään. Ja kun kolme prosenttia humussa sen pystyttäisiin nostamaan maaperässä, niin saisimme nopeasti tuloksia aikaan. Eli on, on paljon tekijöitä ja me olemme nyt keskittyneet vain näin, näihin vaurioituneisiin maihin, mutta eikä se ole tuottanut vielä tulosta. Sitten vielä haluaisin kysyä teiltä yksityiskohtia. Komitologian puitteissa on on ollut puhe valiovertailusta. Me olemme saaneet tietoa siitä, että, että tällä alalla olisi määrä aikaan saada benchmarkin primäärienergian lähteistä. Maakaasu on yksi tekijä ja monilla aloilla ei ole, ei ole tässä vaikutuksia ja tässä on mietittävä kustannuksia ja silloin ähm, siirretään varmaankin tuotantoa Euroopasta äh, pois, mikä on, on huono, huono ratkaisu. Ähm, kansainvälinen ähm, International Paper, Paper on yksi näitä yrityksiä. Puolassa ei ole nähty miljardeja vielä tällä alalla, mutta olemme Eh, huomanneet Puolan voimakkaat ponnistukset eh, Kioton eh, toimenpiteiden suhteen ja ne on tunnustettu. Mutta me tiedämme myöskin ne kustannukset, joita on jouduttu kantamaan EU-jäsenyyden valmistelussa ja olemme me haluaisimme, että nämä, nä, tämä otetaan huomioon myöskin, kun puhutaan ydinjätteistä. Me, meillä on Puolassa käyty kansanäänestys, koska haluamme rakentaa ydinvoimalan. Jos meillä olisi ongelmia ää, kypsymättömien teknologioiden suhteen, mutta kaiken kaikkiaan meidän tulee ponnistelut ottaa huomioon ja tässä on tuettu maita ja on tärkeää, että e, talouskehitys e, liittyy myös työllistymiseen. Kiitos. na, na Kiitoksia. Kiitoksia, että väärin äänsin teidän nimenne äsken, herra Schitt. Seuraavaksi herra Langen. Äh, Kiitos rouva komission jäsen tuosta yleiskuvasta ja tosiasiasta, että ylipäätään tulitte tänne. Ihailen äh, teidän suurta optimistianne ajatellen tuota, tätä poliittista kehitystä alalla, mutta Kopenhaminan jälkeen ja välietapeissakaan ei ole saavutettu mitään edistystä ja Kööpenhaminan jälkeen poliittiset ja taloudelliset kehykset ovat huonontuneet. Midterm election Yhdysvalloissa myöskin aiheutti uuden enemmistötilanteen ja, ja se vielä heikentää Obaman lainsäädäntöä, eli epäilykset ovat paikallaan tässä asiassa, tai myöskin eh, valuuttapoliittiset kiistat Kiinan ja Yhdysvaltojen kanssa, tämän niin kutsutun eh, valuuttasodan vaikutukset eh, saattavat olla valtavat maailman kauppaan ja kehitykseen, ja kun pannaan työpaikat etusijalle, niin ympäristön politiikka ei ole tässä oikeassa asemassa, että pystytään 2020 tavoitteet toteuttamaan ja olenkin hyvin skeptinen tavoitteiden parantamisesta ja nyt haluaisin tietää, mikä on Kööpenhaminan jälkeen parantunut ja mikä on maailmanlaajuisen ratkaisun suhteen heikentynyt. Ja toinen kysymykseni koskee konkreettista emissiokauppan järjestämistä Siihen liittyy lukuisia kysymyksiä, joista on tehtävä tällä hetkellä päätökset. Tässä on kysymys esimerkiksi kapasiteettien laajentamisesta ja uusien äm, ä, äh, laitosten reserveistä ja kaikki pitäisi konsensuksessa saada aikaan. Benchmark on tuotu esille. Se pitäisi myöskin yhteisymmärryksessä ratkaista ja tämä projekti Horisontti 2020 eh, ei saa myöskään joutua vaaraan, joten minä haluan tietää, miten käsittelette näitä avoimia kysymyksiä komissiossa jatkossa. Tak, to byli všechny, eh, všechny dotazy. Kiitoksia. Tässäpä olivatkin kaikki kysymykset. Ja näin. Rouva komission teillä on vastausvuoro. Olkaa hyvä. Mr. Chair. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ensinnäkin siihen, mitä Rova Thompson välittömästi toi esille suureksi kysymyksi, kysymykseksi. Voimmeko me kilpailla Kiinan kanssa? Vastaukseni on, kyllä me yhä voimme, mutta olen myös sitä mieltä, että Kiina menee eteenpäin nopeammin kuin monet eurooppalaiset ymmärtävätkään. Tämä on minun vaikutelmani. Kun me näemme seuraavan viisivuotissuunnitelman, me näemme lisääntyneet tavoitteet energiatehokkuuden osalta parantuneet eh, uusiutuvien energialähteiden tavoitteet. Ja ensimmäistä kertaa me saamme myös Kiinalta päästötavoitteita ja mahdollisesti me tulemme näkemään myös energiaveroja. No nyt aika ei ole pitkille vastauksille, mutta sanon vain, että ne, jotka pelkäsivät sitä, että jos me olemme kunnianhimoisia Euroopassa, saatamme menettää työpaikkoja. Tämä oli myös herra Langenin esittämä pelko. Minä uskon, että kyllä jos me teemme tämän hölmällä tavalla, niin tämä on aivan totta, mutta olen sitä mieltä, että me voimme tehdä tämän myös älykkäällä tavalla. Samalla me voimme puuttua energiaturvallisuuteen, ilmastonmuutokseen ja innovaatiohaasteisiimme. Nehän ovat hyvin suuria Euroopassa. meidän pitäisi ymmärtää se, että me voimme menettää myös työpaikkaa, jos emme ole riittävän kunnianhimoisia. Koska kun asetamme kunnianhimoisia tavoitteita, annetaan myös pontta yrityksille innovoida. Ja minä olen sitä mieltä, että yksi suurimmista haasteistamme tulevaisuuden Euroopassa on, antaa, on saada aikaiseksi enemmän innovaatiota niin, että voidaan vastata kansainväliseen kilpailuun. Antaisin yhden esimerkin siitä, miten nopeasti Kiina menee eteenpäin. Kymmenen vuotta Kiinalla ei ollut yhtä ainokaista tuulivoimalaa. Tänä päivänä Kiinassa, Kiinalla on kolme tuulivoimayritystä globaalisti top 10 joukossa ja tällä hetkellä Kiina hoitaa jo 50 prosenttia maailman tuulivoimamarkkinoista. Siis 10 vuotta sitten 0 prosenttia ja nyt 50 prosenttia globaalista markkinoista. Tämä kyllä kertoo, miten paljon kilpailua me saamme Kiinalta, jos me olemme jämähdämme paikoillemme. Kiinalaiset ovat valtaisesti investoineet elvytyspaketin kautta ja Kiina nyt ilmoitti, että se kymmenkertaista investoinnit energiatehokkuuskysymyksiin, siis kymmenkertaista, ihan vain näkymiä siitä, mistä on kysymys. Claude Turns esitti esityksen AAUsta, lyhyt tai pitkä vastaus tähän. 13. lokakuuta ympäristöneuvosto ympäristöministerit hyvä, hyväksyivät sen, sopivat sen, että ulkoisesti neuvotteluissa eh, Eurooppa taistelee sen eteen, että 2013 eteenpäin päästäisiin eroon näistä turhista AU-sopimuksesta. En mennyt teknisiin yksityiskohtiin, mutta sanon, että meillä on noin 11 miljardia tonnia globaalisti näitä turhia sopimuksia. Ja näistä kahdeksan miljardia on Venäjällä. Jos me sallimme, että tämä viedään vielä, näitä jatketaan 2013 jäljenkin, jälkeenkin, niin tämä tulee pitkälti vesittämään kaikki Euroopan aloitteiden vaikutukset vuoteen 2020 asti. Tässä on syy sille, miksi me myös kansainvälisesti Kankunissa taistelemme sen puolesta, että päästään näistä sopimuksista eroon. Sitten toinen kysymys, keskustelu siitä, millä tavalla ratkaistaan ongelmat sisäisesti, jos näistä päästään eroon, aivan kuten herra Turme sanoikin. Tässä on jo hieman laskeskeltu tätä, kun teimme tätä energiapakettia. Jotkut argumentoivat, että tämä on keskustelu, joka täytyy vielä käydä. No tietysti sitä täytyy käydä, mutta meillä on yksi tavoite. Meidän täytyy yrittää saada pois päiviltä nämä turhat AAU-sopimukset. Jos tämä onnist, tässä onnistutaan, niin sitten täytyy seuraamuksista vielä pohtia sisäisesti. Sitten Turmes esitti vielä kysymyksen kilpailukyvystä ja 30 prosentista. Aivan kuten totesinkin, minä todella uskon, että jos tämä homma hoidetaan järkevällä tavalla, mennään yli 30 prosentin järkevällä tavalla, niin kyllä tämä voisi antaa pontta innovaatiolle, mutta tietysti paljon riippuu siitä, millä tavalla tämä hoidetaan. En usko, että me olemme tässä perutusvaihteella. Uskon, että toukoon, toukokuun tiedonantomme osoitti, että Eurooppa vastaa niihin lupauksiin, mitä se kansainvälisesti on antanut. Tämä oli osa tätä tiedonantoa ja toinen osa tiedonantoa oli se, että ensimmäistä kertaa tuodaan mukaan se, että Euroopalla on omat taloudelliset etuunsakin ja teollisuuden edot, edut pelissä, kun halutaan olla kunnianhimoisia. Olen iloinen siitä, että jotkut jäsenvaltiot ovat tähän jo vastanneet, toiset pohtivat omaa kantansa. Tämä keskustelu <coughs> jatkuu ja, jatkuu, ja minun täytyy palata tähän vielä keväällä. Edustaja Shadow kysyi siitä, sitä, millä tavalla saadaan viesti läpi siitä asiasta, että loppujen lopuksi ehkä kysymys ei ole kuitenkaan kunnianhimon tasosta. Minun mielestäni yksi suurimmista liittolaisistamme tänä päivänä on teollisuus. Yhä useammat bisnessektorit ymmärtävät se, mitä tapahtuu Kiinassa, ei pelkästään siellä, mutta myös Intiassa ja Koreassa ja muualla. Me emme saa olla liikaa itsemme tyytyväisiä Yksi esimerkki vain tästä G20-tapaamisessa nyt torstaina. Käytetään kokoinen päivä maailman suurimpien yritysten toimistu, toimitusjohtajien keskusteluille. Ja tässä on eri sessioita, joissa käsitellään vain ja ainoastaan vihreää kasvua. Tätä ei olisi tapahtunut vielä muutama vuosi sitten, joten asiat todella etenevät. Sitten esitettiin kysymys myös rahoituksesta ja avoimuudesta, ja useat muutkin mainitsivat tämän rahoituksen sanon, että tietysti tässä tulee olemaan täysi avoimuus. Eurooppa tulee tarkasti esittämään Kankunissa sen, kuka tekee ja mitä. Ja osoitamme, että rahat on toimitettu. Ja sitten kysymys siitä, että tuleeko tästä tulemaan 100 prosenttia lisää vielä. Ja rehellinen vastaus on, että ei. Olen nähnyt luvut jäsenvaltioista, jotka ovat varoja antaneet, ja kysymys ei ole sataprosenttisesti lisärahoituksista. Kaikkien jäsenvaltioiden osalta näin ei siis tule olemaan. Komission osalta kyllä on. Kokemukseni mukaan myöskin, ja minun täytyy tämä todeta, tilanne on se, että kehitysmaat pitävät paljon parempana sitä, että me rehellisesti sanomme, mitä tähän kuuluu ja mikä ei kuulu sen sijaan, että teeskennellään siitä, että kysymys on sataprosenttisesti lisärahoituksesta kehitysavun lisäksi, kun näin ei ole. Ja tämä vain sen vuoksi, että ymmärrän kyllä, miten hankala tämä tilanne on. Herra Odi, esititte kysymyksen YK-prosessista. Minusta, vaikuttiko minusta siltä, että YK-prosessi on hyvin hankala? No kyllä. Voisimmeko löytää jotain muita reittejä tässä? Tiedän, että kysyitte, voidaanko tämä tehdä kahdenvälisellä sopimuksella. No, tämä on yksi tapa. Me teemme tämän Kiinan kanssa, Intian kanssa, monimuidenkin kanssa. Te mainitsitte myös äh, toimemme Etelä-Amerikan kanssa, Mercosur esimerkiksi. Komissio yrittää neuvotella kauppasopimusta Mercosurin kanssa ja ympäristö tulee olemaan osa tätä. Tämä oli tähdellinen osa komission keskusteluja ja tätä me yritämme nyt saada aikaiseksi. Toteaisin vain, että samalla kun me teemme tätä, niin minä edelleen perustelisin sanoisin, että eurooppalaisten yritysten etujen mukaista olisi ajaa takaa tässä YK-sopimusta. Kaikki huomaavat, miten heikko YK-järjestelmä on, mutta sitä ei ole hankala nähdä, mutta vielä paljon hankalampaa olisi sitten löytää tällainen vaihtoehtoinen foorumi, jossa pelisäännöt voisivat olla tasavertaiset. Tämän vuoksi meidän pitää jatkaa näitä kansainvälisiä neuvotteluja. Sitten täällä esitettiin kysymys, ja minä varmaan myös tähän vastasinkin osittain rahoituksesta 2,4 miljardia. Tänä vuonna tämä tullaan kyllä toteuttamaan ja yksityiskohtaisemmin me annamme tästä tietoa Kankunista, niin että kaikki saavat tämän tiedon. Sitten puhutaan kehityksen mekanismeista. Olette aivan oikeassa, että meillä on vääristymiä tässä järjestelmässä. Tämän vuoksi komissio on tehnytkin analyysi vuosi, vuoden 2013 osalta. Tähän Rova Karvaljokin viittasi. Ja nyt me pohdimme, mitä tehdään sitten tämän asian osalta. Tässä pelissä on paljon ongelmia. Yksi niistä on se, että samalla kun annetaan rahaa Intialle ja Kiinalle, eritoten Kiinalle CDMien osalta, niin vielä pahempaa on se, että me annamme myös tällaisen perversin kannustimen näille maille jatkaa C22 tuottamista, joka johtaa sitten C23, koska ne jatkavat niiden tuottamista, koska ne saavat tukea tässä eri mekanismien kautta. Ja tämän vuoksi minä aion kyllä pyytää yksiköltäni ehdotuksia siitä, millä tavalla tämä homma nyt voitaisiin lopettaa. Ja sitten yleisempi kysymys CDM-järjestelmästä on aivan totta, että näistä 2500 CDM-hankkaasta 97 prosenttia menee viidelle ö, hyvin pärjäävälle kehitysvaltiolle, vain 50 kaksi hankkeesta 2500 menee Afrikalle, 17 niistä Etelä-Afrikalle, eli 13, 37 siinä tapauksessa vain lopulle Afrikassa. Tietysti meidän täytyy tätä järjestelmää nyt uudistaa. Meidän täytyy tehdä tässä enemmän sektoriaalista yhteistyötä kasvavien talouksien kanssa ja sitten yksinkertaista ja modernisoida tavanomaisia CDM-mekanismeja niin, että niitä helpommin voidaan käyttää heikommassa asemassa olevissa kehitysvaltioissa, kehitysmaissa. No, sitten esitettiin kysymys neuvostosta, onko siellä liikehdintää, 37 prosenttia, Ranska, Italia ovat antaneet vastauksensa, Suomi sanoi myös prosenttiosuuksien osalta, teki uusia aloitteita. Monet uusista jäsenvaltioista kyllä ymmärtävät, että niillä on valtaisa potentiaali energiatehokkuuden osalta. Ja suuri kysymys energiatehokkuuden osalta on se, että jos se tehdään oikealla tavalla, niin voidaan luoda paljon kentällä, kentällä paikallisia työpaikkoja aikoina, jolloin niitä todella tarvitaan. Ja tämän vuoksi minä viittasin talousarvion yhtenä mahdollisuutena antaa kannustimia suorille sijoituksille tällä alalla. Rova Castillo Te viittasitte realistisiin tavoitteisiin Cancunin neuvotteluissa. Kenties tässä nyt äh, tuli väärin ymmärrys. Minä en sanonut, että meidän pitäisi lopettaa mielenkiintoamme vuoteen 2020, vaan sanoin, että kuten me olemme jo pitkään luvanneet 2050 tavoitteita, niin on loogista, että meillä on myös tällaisia välimatkan tavoitteita, jos teillä on 2020 tässä, 2050 täällä, niin millä tavalla voidaan tehdä näitä leikkauksia. Ja nyt joillakin sektoreilla olisi jo mielenkiintoista tietää, missä ollaan menossa vuonna 2030. Ei tämä tietenkään tarkoita sitä, että meidän pitäisi keskittyä pelkästään siihen, mitä tapahtuu vuonna 2020. Mutta otetaanpa nyt esimerkiksi liikennestrategia tuleviksi vuosikymmeniksi. On hyvin relevanttia tietää, millaisia tavoitteita meillä on vuodelle 2030. Jos investoi energiasuunnitelmaan, niin sama pätee tähänkin liike-elämä vahvasti haluaisi tätä ennustettavuutta ja tietoa siitä, että kaikki ei lopahda 2020, vaan jatkuu myös siitä eteenpäin. Voisin tähän lisätä sen, että Yhdysvallat Kööpenhaminan sopimuksessa asetti itselleen tavoitteita vuodelle 2025 ja vuosille 2030, joten ne ovat jo, Yhdysvallat on jo antanut indikaation omasta tiestänsä 2020 jälkeen. Sitten Puolan herra Grits. Olen täysin yhtä mieltä siitä, että Eurooppa ei voi tätä yksin hoitaa. Tämän vuoksi me niin kovasti ponnistelemme saadaksemme kansainvälisen sopimuksen. Ja haluaisin vain yhden asian tässä nyt mainita. Joskus saattaa hieman pohtia täällä valiokunnan, voidaan pohtia täällä valiokunnassakin, että kenties aina ei auta, jos Eurooppa on aina etunenässä kaikessa. Pari-kolme vuotta sitten me olemme globaalisti varsin yksin, kun asetimme näitä tavoitteita ilmasto- ja energiapaketissa. Ennen Kööpenhaminaa, kun valmistauduttiin siihen, Venäjä esitti uusia tavoitteita, samoin Japani. Ja useat muut maat ensimmäistä kertaa aikojen kuluessa esittivät sisäisiä tavoitteita. Tärkeät maat, Brasilia, Intia, Kiina, Korea, Singapore, Indonesia, Etelä-Afrikka, Meksiko. Monet G20-maat ensimmäistä kertaa koskaan esittivät sisäisiä kotimaisia tavoitteita. Ja tämä olisi, oli valtaisa hyppy eteenpäin, kun ajatellaan tätä kilpailunäkökulmasta ja eurooppalaisesta liike-elämän näkökulmasta. Tämä on aivan tähdellistä. Yksi ehdoista, e, joka meillä on, on nimenomaan se, millä tavalla voidaan parantaa CO2 varastointi, e, talteenottoa ja varastointia talteenotto ja varastointi on erittäin tärkeä asia. Sitten lopuksi vielä vertaisanalyyseistä. No, haluan tehdä erittäin selväksi, että se polku, ne ohjeet, joita meidän täytyy seurata komissiossa, niin ne ovat sellaisia, että direktiivin mukaisesti me emme voi ottaa eri polttoainetyyppejä tässä huomioon. Näin direktiivissä sanottiin. Sitten lopuksi vielä herra Langen huomioihin. Olen yhtä mieltä siitä, että prioriteettina täytyy olla se, että luodaan uusia työpaikkoja. Euroopalla on myös pitkä historia, yli 30-vuotinen historia ympäristösektorilla. Voidaan osoittaa se, että kun asetetaan standardeja ja tavoitteita ja ollaan kunnianhimoisia, niin on voitu luoda osaamista ja nyt voidaan viedä esimerkiksi vesi, vedenhallintaratkaisuja, ympäristöratkaisuja ja niin edelleen ei ole kysymys siitä, että meillä on talous ja työllisyys yhtäältä ja sitten ympäristö toisaalla. Minä en usko, että nämä ovat mitenkään ristiriitaisia keskenään, jos tämä tehdään älykkäällä tavalla. Uskon, että kaikki toiveet voidaan sovittaa yhteen. Sitten viimeinen kysymys vielä siitä, mitä on, mikä on parantunut Kööpenhaminan jälkeen. Uskon, että monet valtiot ovat nyt ymmärtäneet sen, että jos emme saa aikaiseksi Cancunissa edistystä, niin vaarana on se, että YK-prosessi ei se nyt muodollisesti kuolla kupsahda, mutta realiteettina on se, että enää ei ole intressiä olla mukana siinä. Ja tämän vuoksi mielestäni monet kehitysvaltiot tulevat valtaisasti Meksikossa yhdessä Euroopan unionin kanssa ponnistelemaan niin, että saavutettaisiin kunnianhimoinen lopputulos ja todellisia erityispäätöksiä, koska kuten sanoin, voidaan helposti nähdä, mitä hankaluuksia YK-prosessissa on, mutta vielä hankalampaa on löytää vaihtoehtoa. Tähän mennessä Kiina ja Intia ovat kieltäytyneet keskustelemasta 2020 jälkeisestä, jälkeistä ajasta. Viime vuonna nähtiin, että G2, no G20, no siinäkin on rajoitteensa, kun mietitään, miten paljon voidaan saada tuloksia aikaiseksi. Nämä G2, Yhdysvallat, Kiina-tapaamiset, ei niistäkään niin lopputuloksia ole saatu, joten loppujen lopuksi kaikkien etujen mukaista on jatkaa eteenpäin näiden kansainvälisten neuvottelujen kanssa. menestytäänkö tässä? No en tiedä, mutta toivon, että Eurooppana me voimme viedä näitä neuvotteluja eteenpäin. Ja yksi asia, joka on vahvistunut, ei muuttunut, mutta vahvistunut Kööpenhaminan jälkeen, on liike-elämän ymmärrys siitä, että jos kansainvälistä sopimusta ei saada, niin vaarana on se, että liike-elämän harteilla on tusinoittain erilaisia järjestelmiä. Ja tätähän yritysmaailmamme ei halua, vaan se haluaa, että me luomme tasavertaisen pelikentän kaikille. Kiitos. Kiitos komission jäsen siitä, että saavuitte valiokuntaamme. Tämä on ollut meille erittäin kiintoisa keskustelu ja avo, suoraan sanoen aina ei ole niin, että saamme komissiosta noin konkreettisia vastauksia ja konkreettista puhetta kuulla. Kiitos teille oikein paljon, toivotan teille paljon energiaa ja menestystä, vahvoja hermoja monimutkaisissa neuvotteluissa Cancunissa.